Proszę Państwa, otwieram posiedzenie. No niin, Ensimmäinen kohta, eli koordinaattorinen kokous on jo hoidettu. Sitten kohta kaksi esityslistalla, esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Teillä on puheenjohtajan ilmoitus jonka mukaan kohta, 23 siirretään huhtikuulle ja kohta 9 vierailu Hetlandissa käsitellään ennen kesätaukoa. kello 12 pintaan. Käsittelemme äh, kysymystä Espanjan apteekeista. Ja kohta 11, 12 ja 13, 15, 16, 17 ja 18 ja 21. Äh, näissä, näissä kohdissa myös vetomuksen esittelijä on äh, käsittelyn aikana läsnä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa tämä huomioon ja yritämme mahdollisimman lyhyesti puhua, jotta aikamme riittää. Kohta kaksi. Oletan, että esityksistä luonnos on hyväksytty tässä muodossa. Seuraava kohta on pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista, jotka pidettiin 18.20. tammikuuta ja 10.11. helmikuuta. Onko puheenvuoropyyntöjä? Derossa. Um, ähm, Mr. Chair, I... Arvoisa puheenjohtaja, kyselen vain kohdasta yhdeksän tai vetomus numero 19. Kysymys on asukasyhdistyksen vetomuksesta. Onko tässä vetomuksen esittäjä millä lailla vahvistanut tätä asiaa? Sekret... E, e, David mówi, że jak dotychczas tak. Täällä on sanottu, että tähän mennessä on läsnä. Ongelmana lienee se, että silloin kun pääsemme tuohon kohtaan, niin minä en taida enää voida olla läsnä, niin että tämä vetomus huolettaa minua kovasti, niin senpä takia tavallaan tuo yhteisö, joka on tässä vetomuksen esittäjänä, ei ole kovin edustuksellinen ja sepä takia meidän täytyy todella pitäisi pyrkiä pitämään tämä aikaisemmin äh, iltapäivällä eikä myöhemmin. Minun täytyy lähteä neljän paikalle, niin mutta olisi todella hyvä, jos voisimme saada vahvistuksen henkilön läsnäolosta. Oczywiście kwestia, czy będzie autor petycji, czy nie. Proszę Państwa. No totta kai. Se on vielä epäselvä, onko hän läsnä vai ei. 10.11. lutego. Tutaj zost... Ja sitten nämä pöytäkirjat tammikuulta ja helmikuulta ja nämä hyväksytään nämä pöytäkirjat varaumalla, jonka herra Sir Lopet esitti koordinaattorinen kokouksessa. Hän sanoi nimittäin, että eräät asiat eivät olleet kirjattuna riittävän tarkasti pöytäkirjoihin ja pyytäisinkin Sir Robertia vielä kerran esittämään, mistä kysy- kohdista pöytäkirjassa on kysymys. konflikti. Tässä on vain konflikti sen osalta, mitä, mitä te sanoitte ja mitä pöytäkirja siitä sanoi. Minä halusin vain, että pöytäkirja oikaistaan sen suhteen, mitä te sanoitte. No niin. Sen jälkeen, kun näitä nauhoitteita on kuunneltu, tullaan sitten selvittämään pöytäkirjan oikeellisuus sen osalta, mitä herra Sir Robert sanoi. Olkaa hyvä. Ja Olisin asti kuullut puheenjohtajalle, millä tavalla tätä asiaa jatketaan. Tässä on niin, niin paljon sanottu valiokunnassa, että varaumalla ja katsottu, selvitetään asia. Minä haluaisin tietää, e, minusta tämä pitäisi nyt sitten, pitäisi hyväksyä tämä pöytäkirja selvittää, mitä sen kanssa sitten jatkossa tehdään. Mr. Wieland, if I might reply, uh, as is... Ehkä voin vastata tähän normaali menettelytapa, että tämä asia otettiin esille niin kuin jokainen voi sen tehdä. Ja ellei mitään asiaa löydy, joka liittyy tähän pöytäkirjaan, niin silloin pöytäkirja hyväksytään esitetyssä muodossa. Se Robert halusi sanoa, että hän haluaa oikaisun pöytäkirjaan suhteessa eh, erääseen työasiakirjaan, eh, joita EPP eh, e ja PC esitti te näette, että se on työasiakirja ja se jossakin vaiheessa otetaan käsiteltäväksi. Ja tämä on se tapa, jolla tavalla aina nämä pöytäkirjat hyväksytään, että ennen päivän päättymistä, ellei oikaisuja tule, eh, jotka esitetään sihteeristölle, niin silloin katsotaan tulleen hyväksytyiksi. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Tässä pyydettiin että kohta 129 ja A ja B hyväksyttiin. Tämä hyväksytään ja me kukaan vastusta sitä. 129. kadensi, Proszę Państwa, teraz... Vasta sitten seuraavalla vaalikaudella nämä kohdat esille. Tämä vetoomus. Seuraava kohta on 533. Tässä näyttää, mitä tähän on esitetty. Tämä vetoomukset pitäisi saattaa päätökseen, koska siltä pohjalta, mitä Espanjan viranomaiset ovat asiaa vastanneet. Sitten 7774 jo vuodelta 2008 sitten 906 ja 206 avataan uudelleen, koska olemme saaneet uutta tietoa ja ymmärsin, että te olette samaa mieltä asiasta. Tällä tavalla me olemme käsitelleet näitä asiaa neljä, kohtaa neljä. Sitten on muita mahdollisia asioita kohdassa viisi perustuen Rova Okenin mietintöön Ymmärsin, että kaikki vetoomukset, jotka liittyvät tähän kyseiseen mietintöön, katsotaan tulleen käsitellyiksi. Ja tämä lista näistä vetomuksista, jotka on katsottu hyväksytyksi, asetetaan käytettäväksi seuraavaan kokoukseen. odnoszące się do Costa Law, koska vetomukset, jotka koskevat rannikkolainsäädäntöä, jäävät edelleenkin auki ja niin kuin päätöslauselmassa on esitetty. Tänään olemme saaneet uuden vetoomuksen Rova Susanna Voisilta, jonka on allekirjoittanut sata, monia, monta sataa ihmistä, jotka koskevat tiettyjä ää, kiinteistökysymyksiä Espanjassa ja pyytäisinkin David Claude äh, esittelemään asiaa meille. No, Michael Cashman. Tai Michael Cashman voi tehdä sen. Kiitos puheenjohtaja ihan tiedoksi vain vetomusvaliokunnalle, että tapasimme aikaisemmin Susan Wiren kanssa, jolta olemme saaneet vetomuksen, jonka hän on jättänyt asiassa, joka koskee äh, niin laillista ostoa niin sanotuissa laillisissa asunnoissa Espanjassa ja kysymys on useista alueista, erityisesti Malagan lähistöllä. Niinpä tarkastelemme tätä ja haluan myöskin kertoa valiokunnalle, että vetomus on postitettu myöskin, tai se on lähetetty myöskin pääministerin nettisivulle Isossa Britanniassa niin, että varmasti myöskin sitten pääministerin asiasta tietoinen. Näin siis vain ihan tiedoksenne ja kuulen tänään myöhemmin sitten tätä vetomuksen esittelyä, että saan enemmän yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Seuraava kohta on <clears throat> puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä. Koordinaattorit käsittelivät kahta tärkeää asiaa. Yksi koski uutta menettelyä, joka koskee meidän valiokuntaamme, ja tämä on uusi menettelytapa, joka koskee keskusteluja täysistunnossa Varova aukeni mietinnöstä meillä ei me emme pystyneet keskustelemaan Rova Aukenin kanssa, joka ainoastaan esitteli lyhyen lausuman. On kuitenkin merkkejä siihen suuntaan, että muutkin valiokunnat ovat esittäneet varaomia tästä uudesta menettelytavasta. Koordinaattorit ehdottivatkin, että minä valiokunnan puheenjohtajana, että minun pitäisi lähettää kirje parlamentin puhemiehelle, herra Pötteringille, jotta voitaisiin ilmoittaa, että meillä on vissejä epäilyksiä tästä menettelytapaista ja olemme ymmärtäneet, että myös muilla valiokunnilla on ollut samantyyppisiä kantoja. Tämä ei vaikuta tämän vaalikauden työhön, mutta me haluaisimme painottaa tätä asiaa parlamentin puhemiehelle. Herra Villand. Sie das nur unterstützen tuen sinänsä kyllä tätä, mutta haluaisin, että lisätään, lisätään tämä toinenkin asia. Ja minä haluan nimenomaisesti sanoa espanjallisesti Cornelikolle, ei niinkään tästä Aukkenin sisällöstä, mutta olen muissa valiokunnissa – havainnut epätyydyttäväksi, että aina esitetään kommentteja päätöslauselmaa vastaan kokonaisuudessaan. Meillä on sellainen tilanne, että on useitakin parlamentin jäseniä, jotka haluaisivat selvittää tiettyjä tarkistuksia ja haluat myös esittää omia tarkistuksia, mutta jos meillä on kolme tai neljä kokonaista vastapäätöslauselmaa samasta asiasta, josta täytyisi vain yksi kohta muuttaa, niin tämä, antaa, tämä rasittaa liikaa jopa hyvän tahtoisia edustajia, koska tämä on ajallisesti täysin mahdoton asetelma. Minusta tämä uusi menettely, tämä kokonaiset päätös, vastapäätöslauselmat eivät, ei ole millään tavalla adekvaatti. Se on epäonnistunut yritys. Tämä pitäisi mainita. Jaukkani mietinnössä se tuli myös selväksi, että pelkkä teksti ei siinä ole mitään muutoksia, mutta sitten yhtäkkiä meillä on kolme päätöslauselmaa pöydällä ja oikeastaan pitäisi selvittää, ei pitäisikö vaan muuttaa yksittäisiä sanoja tai pilkkuja. Ja se on liian, liian rasittava juttu kenelle tahansa. Niin, kiitoksia ja haluan kiittää herra Viilantia tästä selvityksestä. Tämä on kirjattu tiedoksi ja se selistyy, sisältyy myös kirjeeseen ja olemme keskustelleet myös Kyproksesta. Sitä on käsitelty suhteellisen pitkään ja koordinaattorit katsovat, että ehkä meidän pitäisi palata tähän asiaan riippuen siitä, mikä tilanne on. Mutta tällä haavaa tilanne on todella hauras ja herkkä Siksi meidän pitäisi siirtää se seuraavaan, äh, seuraavalle vaalikaudelle. Nyt, Sir Robert, muistan, että ette et, et alannut puhua tämän asian sisällöstä, mutta tämä on sellainen asia. On kysymys pelkästään siitä, että tämä vetoomus päätettiin, äh, saatiin päätöksiin. Me haluaisimme pitää sen avoimena siihen mennessä, kunnes me haluamme sen päätettäväksi ja sitten voidaan puhua itse asiasta tarvittaessa. Herman Vermatis ja Mr. President, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Σερ Robert Atkins. Εξάλλου υπάρχει και μια... Puheenjohtaja, olen samaa mieltä Σερ Robertin kanssa. Meillä on kyproslaisen kollegamme herra Siprinyn kirje. Ei saa unohtaa sitä, että me olemme olleet monissa menettelyissä, menettelyissä ja Kyproksella eurovaalien yhteydessä, myös yhteyksissä molempien osapuolten kanssa. Ja tämän menettelyn aikana, ää, äh, niin kuin vetomusvaliokunta haluaa ajentaa kätensä, ja meidän pitäisi jättää tämä vetomus avoimeksi, jotta voisimme keskustella tästä asiasta kunnolla, milloin sitten tapahtuukin. Kyllä, ehdottomasti olen samaa mieltä, että tämä on koordinaattorinen äh, tukema päätös. Ja nyt, ellei muita mahdollisia asioita ole tässä asiassa, menemme, siirrymme äänestys rupeamaan. Aloitamme herra Wieland. Niin puheenjohtaja, minäkin pyysin puheenvuoroa. No ensinnäkin on kysymys menettelystä, jota sovellettiin tässä äh, Augustassa ja halusin lisätä vielä yhden asian, joka minua harmittaa kovasti, nimittäin asia, joka liittyy vetomuksiin, jotka koskevat nuorisovirastoja. Tähän vasta vaadittiin selvitystä tai lausuntoja, ja, ja selvitys oli riittämätön sekä kielellisesti että sisällöllisesti se ei vastannut sitä, mitä tämä, tämä valiokunta oli päättänyt. Siinä mainittiin kaksi tai yksi maa. Se oli oikeastaan sitten se vaadittiin, että pitäisi selvittää neljää maata. Sellaista selvitystä ei ollut. Ja sitten on tapahtunut, nyt on ollut 11 vuotta parlamentissa, en ole tässä valiokunnassa eikä missään muussakaan valiokunnassa koskaan tätä. Nimittäin kello yhdeksän oli lyhyt ilmoitus, haluaako joku sanoa jotain, ja sitten asia lopetettiin vaikkakaan, vaikkakaan äänestystä ei ollut ilmoitettu. Sitten 12.30 oli lehdistötilaisuus, tai, tai te puheenjohtaja, haluan, kerroitte nyt, mitä mukavassa oli eh, vedetty, ja tämä sitten vietiin julkisuuteen. Tämä on täysin kohtuutonta, ja uskon, että, että ilman eh, näkemättä henkilöä ja näkemättä sisältöä, niin tästä asiasta päästettiin. Halusin vain tämän lyhyesti sanoa. Siitä oli kysymys Saksasta kuitenkin. Ja kuitenkin sitä huolimatta sanoin, että vaikkakin omassa asiassa olen pidättyväinen, on kuitenkin, tämä on tällaista poliittista peliä, mitä pelataan eri valiokunnassa, mutta mitä tässä eri tavoin on hoidettu tässä valiokunnassa, se ei millään tavalla ole hyväksyttävissä. Ja että tehdä, hoidetaan äänestys, ikään kuin virallinen äänestys, vaikka sitä ei ollut esityslistalla, ja se hoidetaan oman kyökin kautta ja jotain, eh, äänestettiin jotakin, mistä ei ilmoitettu, ja sitten saman tien esitettiin asia lehdistötilaisuudessa ikään kuin päätettynä asia, asiana. Ja sitä me hoidettiin vielä ikään kuin vetomuksen esittäjän nimissä. Puheenjohtaja, minä en luota siihen tapaan, millä tavalla te johdatte tätä valiokuntaa, ja miten tässä tämä asia koskee myös akustaa. Kiitoksia näistä huomioista. Ne on kirjattu sihteeristössä ne sisällytetään myös pöytäkirjaan. Ja jos nyt toimin tässä valiokunnassa ensi valiokunnalla, niin, niin otan tämän asian tietenkin huomioon. Ja sitten siirrymme äänestyksiin. Haluan pyytää Michaelia hoitamaan äänestyksen. Thank, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nyt aloitamme äänestämisen. Ensimmäisessä äänestyksessä otan huomioon, tai kysymys on Rova Wallisin lausunnosta komission 25. vuosikertomus, 25. vuosikertomus yhteisön oikeuden suoltamisen valvonnasta. Ja kuten varmasti monet jo tietävät täällä valiokunnassa, niin mielellään näissä äänestyksissä mahdollisimman hiljaisesti. Toivon, että menetellään, koska haluan, että kaikki keskittyvät riittävän hyvin, niin että pyytäisin teitä nyt hiljentymään tähän äänestykseen. Ja ensiksi annan puheenvuoron rouva Wallisille ennen kuin hän saa kahvikupposensa, josko hän haluaisi kommentoida ja sitten alamme äänestämään. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään kommentteja. Haluaisin kahvia myös. Älkää menkö pois. Kahvia, kiitos. Ja hyväksyn tämä, tämän tarkistuksen, joka on esitetty tähän mietintöön. Thank you very much. There is only one amendment, so can I see... Kiitokset, siis vain yksi tarkistus. Ketkä ovat puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja lopullinen äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksimielisesti onnittelut rouva Wallisille. Ja seuraavaksi sitten siirrymme Rouva Guinnessin mietintöön vuosikertomus vetomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008. Ja nyt annan puheenvuoron Rova McGinnisille ja sitten äänestämme. Onko tämä nyt ennen kuin käymme tähän asiaan vai sen jälkeen, Rova Wallis? What I'll do is give the floor to Mrs. McGuinness. Uh, eh. anna puheenvuoron Rova McGuinnessille, jos hän ei viittaa tähän, niin sitten anna puheenvuoron teille. Rova McGuinness. Um, firstly, can I say um, thank you. Ensinnäkin sanoisin, että kiitos, että saan puheenvuoron. Täällä on paljon äänestyksiä tästä ja kiittäen kollegoit, jotka ovat, olleet, kan, ovat kannattaneet minun työtä. Minulla on surullisia uutisia. Minun apulaiseni Mark Taylor ja hänen sisarensa menehtyivät tänään aamulla hän sairastui, tai tämä avustajan sisar äh, venehtyi tänä aamuna hän siis pitkään ollut sairas ja me välitämme tietenkin suruvalittelut ja näin ollen meidän äh, toimistomme on ollut aika, aika heikoilla tässä tilanteessa ja siksi, pyydän, siksi haluan kiittääkin samasta niin tuesta tänne vaikeina aikoina. Tämä on aika kylmä paikka, sanotaan, mutta tämä on, byrokra- tämä on itse asiassa varsin inhimillinen paikka ja ihmiset, jotka täällä työskentelevät, ovat osa perhettämme ja tämän halusin vain sanoa. Itse mietinnöstä Täällä on kaksi asiaa, joista puutun, nimittäin tarkistus 17, josta hyväksyn suositukset ja Rade Rossan tarkistuksen ja Diane Wallisin selvityksen. Tämä selvittänee tämän kohta. Sitten siirryn kohta tarkistukseen tai kohtaan 47, uusi kappale. Ja ehkä sitä selvitän niitä sitten äänestyksen tultua siihen kohtaan. Suuret kiitokset, rouva Wallis. Teidän tarkistuksenne ilmeisesti tuli nyt tässä jo käsitellyksi. Jos ei, niin tietysti juuri ennen kuin tulemme siihen kohtaan, niin saatte puheenvuoron. Voisitteko nyt välittää Maakille ja hänen perheellensä mitä lämpimimmät surut valittelut hänen sisarensa poismenon johdosta? Ja nyt menemme suoraan siis äänestämään. Ketkä ovat tarkistuksen yksi puolesta? Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä Laura Matisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi Haakinilta puolesta vastaan Tämä lienee hyväksytty, mutta tarkistamme, ketkä ovat puolesta. Voisitteko nostaa kätenne todella ylös? Okay, those against? Vastaan. That, that, that's carried. Thank Se on hyväksytty. Ja menemme sitten tarkistukseen kuusi McGinnisiltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän ja kymmenen yhdessä sopiko? Ja no yhdeksän ensin puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 ja tässä on suullinen tarkistus herra de Rossalta. Haluatteko nyt tässä sen selvittää vaan paperilla? The excessive with the word extensive. Yeah. Tässä vain korvataan sana yli, liian suuri. Okay. Haluaako joku vastustaa tätä? As. Otamme siis tämän muutetun tarkistuksen 13 äh, puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 McKinneysiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 ja Derosalta suullinen tarkistus. Haluatteko nyt kertoa siitä? Sillä on kaksi suullista tarkistusta. Silloin poistaa viimeisen osion. Ei ollut ehdotuksia korvauksista. Tämä ei pidä, tämä ei pidä paikkaansa <clears throat> se, mitä Rova Wollis esitti tarkistuksessaan joitakin sanoja. Halusin poistaa nämä sanat Thank you very much. And... Kiitokset. Ja Rauha Wallis, te haluatte ilmeisesti tähän jotakin sanoa. Äh. Niin, sanoit, että haluaisin lisättäväksi tämän, että UK, UKon hallituksen on vastannut tammikuussa 2009, jossa, johon sisällytettiin nämä maks, maksut, ja sitä ei voida pitää kohtuullisena korvauksena monille uhreille. Are there any objections? Vastustaako joku näitä suullisia tarkistuksia? Ei, näin ollen Otamme tämän muutettuna 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 20, 20-25 käykö se yhdessä? No 20 ensiksi puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 ja De Rossolta suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hyväksytty, mutta tarkistamme tämän, ketkä siis ovat 22 tarkistuksen puolesta kädet ylös. Vastaan Kiitokset, se on hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta vastaan tyhjää tämä lienee tarkistettava myöskin ketkä ovat puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty. 39 on vedetty pois, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 suullinen tarkistus, Rova McGuinness. Mind me. Um... Hyvät muistutti. Bronchios. Äh, Hetkinen. I'll ask Bronchios if... Kysyn Bronchiosilta. Me lisäämme tähän toiseen. Good. I withdrew. Veren pois 43 pois ymmärtäen, että 39 sanat, siihen lisättäisiin sanat ongelma voidaan ratkaista muuttamalla liitettä kahdeksan, joka koskee tätä direktiiviä, jossa kuluttaja äh, korvataan sanalla kohde. Siis McGuinness. Robert McGuinness kyllä, sanat ovat oikeita, mutta haluan olla tässä selvä sanainen, että tarkistus 43, siihen lisätään tämä 39 toisen, toinen osa. Clear on that. Kiitos, tämä tuli selväksi. Siis 30, 43 muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Voidaanko ottaa loput sitten yhtenä ryhmänä? Eikö? Selvä. 46 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta. Mäkines. Uh, there is, um... Tässä on uusi kappale, jota on ehdotettu, ja luen sen tekstin. Implementation by all parties of UN Security Council Resolution 1984 on the Kyproksen asiasta, joka johtaisi omaisuuden palauttamiseen oikeutetulle omistajille, ellei mitään näkyvää tulosta ole vuoden 2008 loppuun, niin vastaava valiokunta saattaa harkita asian ottamista täysistuntoon käsiteltäväksi. Tämä on Vanhempatopoluksen esitys. Olen pikkuisen huolissani tästä vuosiluvusta. I think this is... Rova McGuinness, tämä on kuitenkin aika huomattava tarkistus, eikä kaikilla ole tekstiä. Minä haluaisin ehdottaa, että että jätettäisiin tämä täysistunto tarkistukseksi, koska joillakin on se huono puoli puolellaan, että heillä ei ole kaikilla kieltä tätä tekstiä ja tämä olisi reiluuden nimissä parasta tehdä työjärjestyspohjelma Frontierossa. Ongelma voidaan ehkä ratkaista, jos meillä on suullinen tarkistus, jossa 2008, 2009. Mutta kuitenkin. But given that it's all... 208 on kuitenkin jo pois. We... Niin, mutta silti ei ole kuitenkaan sopiva, että lähdemme sitä nyt sitten uudelleen tarkastelemaan sen muuttamiseksi. Paras tapa, erityisesti kun ajatellaan tämä kieliversio, kieliversioasiaa, niin tästä on mielestäni tehtävä täysistuntarkistus. Haluan, että toimimme tällä tavalla ja menemme sitten 47 esityslistan mukaisesti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja äänestämme näin sitten lopullisesti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti onnittelut esittelijälle. And also, as you said, ja kuten sanoitte Rova McGinnis aivan tuossa alussa, onnittelut todella myöskin Maakille ja kaikille muille työntekijöille tekevät oikein erinomaista yhteistyötä kanssamme ja todella siitä heitä kiitämme. Ja sitten lopullinen äänestys suoritetaan myöskin herra Martinesin mietinnöstä. Ilmeisesti tarkistuksia ei ole tähän tullut niin, että ketkä ovat puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty yksimielisesti. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle, herra Martínez. President, just one word. Thank... Saan kiitoksen sanan kollegoille haluan kuitenkin eh, kollegojen tietävän siitä tosiseikasta, että olen yritin. Minä tapasin komissaarin ja selvitin, että mitään vihamielisyyttä tässä ei ole parlamentin eh, taholla komission suuntaan, mutta ainoa mitä me halusimme, että noudatetaan sitä, mikä on asianmukaista ja tuetaan oikeusasiamiestä ja ymmärsimme, että oikeusasiamies ei ole aina miellyttävä tyyppi, se on henkilö, joka kehottaa parlamenttia tai komissiota palaamaan järjestykseen, mutta meillä on tällainen elin, toimielin, silloin me voimme hyväksyä sen, että eihän kukaan ole lain yläpuolelle ja sääntöjen yläpuolelle. Joka tapauksessa minä oletan, että komissio kuulee meidän perustelumme ja toivon, että tämä asia saadaan hoidettua ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että valiokunta on toiminut niin kuin sen pitäisikin parlamentaarisena elimenä, joka ei salli ulkoisia paineita. Ja minusta tämä koko menettely on ollut yksimielistä koko ajan ja tämä osoittaa, että parlamentti on vahvat elin. Ja oli, että me olemme samanlaisia muissakin asioissa kun puhutaan parlamentin ja komission välisistä suhteista. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegoille. Thank you, Thank you, uh, Mr. Martinez. Kiitokset herra Martinez. Ja tietysti minun olisi pitänyt sanoa, että tämä mietintö koski Euroopan oikeusasemien erikoiskertomusta Euroopan parlamentille ja siitä tehtyä kantelua 185-2005 ELB -tä ja sitä koskevaa Euroopan komissiolla annettua suositusluonnosta. Ja nyt annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. <clears throat> Ja chciałem bardzo podziękować Michael Cashman za to. Michael Cashman, kiitoksia tästä näin tehokkaasta äänestyksen vetämisestä. Sehän on perinne meidän valiokunnassamme, että milloin tahansa kun pääänestys tulee, niin minä aina pyydän herra Cashmania hoitamaan äänestyksen, koska hän tekee sen. Hän hoitaa äänestyksestä erinomaisella tavalla. Nyt hyvät naiset ja herrat, siirrymme kohtaan A, kappaleeseen A, kohta 10. Siitä keskustellaan puolilta päivin, niin kuin jo ilmoitettiin. Ja kohta 10, 11, 12, 13, 15 pyytäisin Euroopan komission edustajia. Czy, autor petycji jest na sali? Vai onko meillä vetomuksen esittäjää paikalla? Nie, dobrze. To przedstawiciel komisji... E no niin, eli Euroopan komission edustaja. My name is Kristina Pankiowska. Kristina Pamjovska ja edustan aluepoliittista pääosastoa yksikköä sieltä, joka käsittelee Iso-Britanniaa ja Irlantia. Lyhennelmä tästä vetomuksesta on se, että tässä on kritisoitu sitä huonoa laajakaista palvelua, jota Baron, Baron Bayn alueella on saatu länsi siis, ja tässä vetomuksen tekijä haluaisi, että annettaisiin varoitusta laajakaistan levittämiseksi tuonne Skotlannin perukoille saakka. Ja kysymys on tällaisesta projektista, joka ei ole onnistunut. Se ei ole ollut millään lailla kestävä ja sen takia tuolla länsisaarten alueella ei ole saatu laajakaista palvelua ja tässä vetomuksen tekijä toteaa, että kukaan yhteisössä ei ole halunnut tätä Komkon palvelua ja hänestä paras vaihtoehto olisi saada laadukkaita laajakasta palveluita se, että nykyiset maajohtojärjestelmät tehtäisiin British Telecomin kautta. Ja tässä on kritisoitu sitä, että että äh, kansalliset viranomaiset ovat toimineet sillä tavalla, että he ovat halunneet, että näihin komkom projekteihin sijoitettaisiin varoja huolimatta siitä, että tämä ei ole toteutettava palvelu. Ja, äh, on siis pyydetty, että tässä annettaisiin lisää varoja, jotta voitaisiin tämä palvelu hoitaa ja että voitaan myöskin antaa saarelle palveluita. Niinpä komissio on valmistellut vastauksen tähän pyyntöön ja meidän näkemyksemme on se, että Euroopan komissio tietysti on myös huolissaan laajakaistan saatavuudesta kaikkein vähiten kehittyneillä alueilla. Ja tämä on myöskin komission vuoden 2006 maaliskuun tiedonannossamme todettu ja erityisesti rakennerahastojen varoja on saatavilla laajakaistan saattamiseksi kaukaisille ja syrjäalueille ja markkinoiden tulee myöskin taata siellä riittävä infrastruktuuri. Viime vuosien aikana Euroopan komissio on todennut, että Skotlannissa on ollut useita laajakaistahankkeita ja osa niistä on saanut myöskin rakennerahastosta osarahoitusta. Rakennerahasto-ohjelmat Skotlannissa on suunniteltu sillä tavalla, että ne saavat myöskin elinkeinoalan tukea, erityisesti sitä annetaan pk-yrityksille ja tietyille strategisille sektoreille. Ja tällä tavalla pyritään saamaan ihmiset myöskin työmarkkinoilla parantamaan työkykyänsä ja ammattitaitoansa. Tietysti myöskin liikenneinfrastruktuurikysymys on tärkeä tältä osin. Tuemme sitä. Vuonna 2000-2006 tuhansia siirtymäohjelmia on ollut ja kotihallitus on ollut tässä nimittämässä myöskin hallinnointiviranomaista ja tähän mennessä operatiivisesti valtuudet on annettu tällaisille kumppanuusohjelmille ja neuvoston asetuksen mukaisesti vuodelta 1999 hallintaviranomaiset ovat vastuussa siitä, e, kuinka hallinnoidaan näiden ohjelmien täytäntöönpanoa. Ja tämä kuuluu hallinnointiviranomaisen toimivaltuuteen jäsenvaltioissa päättää niistä rahoitetuista toimista, e, joilla näitä sovittuja ohjelmia sitten rahoitetaan. Ja komission pääosaston, aluepolitiikan pääosaston pääjohtaja on jo itse asiassa ottanut tämän asian tämän kyseisen kansallisen viranomaisen kanssa esille, äh, kun kysymys on Skotlannissa rakennerahastojen varojen hallinnoinnista. Ja kysymys oli 2008 lokakuussa pidetyssä kokouksessa ja siellä päätettiin, että tarkistellaan näiden äh, aikaisempien vuosien ohjelmien tuloksia ja skottihallinto äh, on saanut pyynnöt nyt päivittää näitä alueita koskevia hankkeita ja he ovat kertoneet komissiolle, että hankke pyrkii pääsemään tavoitteisiinsa ja he ovat antaneet tietoja myöskin siitä, kuinka näitä laajakaistamenoja on rahoitettu ja äh, että se olisi British Telecomin toimien kanssa yhteydessä. Ja olemme myöskin saaneet tiedon siitä, että British Telecom on nyt suunnittelemassa uusien laajakaista yhteyksien saamista tulevaisuudessa, mutta Barron North Bay on sellainen alue, jossa tähän päästään vasta vuonna 2019, 2011, mutta että siihen ei ole vieläkään sitouduttu. Komissio jatkaa näiden hankkeiden toteutumista ja annamme heille myöskin siellä apua. Kuitenkin jäsenvaltioiden täytyy kantaa vastuu ensisijaisesti siitä, että seurataan tämän avun toteutumista. Ja pitää taata myöskin se, että tämä tapahtuu yhteisösääntöjen mukaisesti ja että myöskin tässä otetaan huomioon myöskin rakennerahastojen yhteisrahoitetut ohjelmat. Kiitokset. Proszę Państwa, ja teraz mam informację, że jednak jest... No, olen saanut tiedon, että vetomuksen esittäjä on paikalla täällä salissa ja haluankin antaa hänelle puheenvuoron, mutta ennen kuin teen sen, haluan ilmoittaa teille seuraavasta. Meillä on, me olemme saaneet äh, todellakin äh, kymmeniä kirjeitä tästä asiasta. Teidän asiapapereissanne teillä on kopiot näistä, äh, tästä kirjeestä, jonka sihteeristömme on saanut. Anteeksi, nyt puheenjohtaja korjaa sanomaansa. Meillä on kopioita kirjeistä, joita on, joita on lähetetty myös Britannian alahuoneelle. Nämä paperit ovat teidän kansioissa. Nyt annan puheenvuoron Neil McNeilille, joka on puhe- sitten, olkaa hyvä. Hyvää huomenta kaikille. Minun nimeni on Neil McNeil. Olen postimies Barran saarelta Skotlannin ulkohybrideille. Oman elisteri ja omassa puolestani haluan kiittää teitä siitä, että vetomuksen kuultiin ja että voimme puhua tälle tänään. Me olemme ottaneet vapaata työstä ja vastustaneet tälle omalle kustannuksellaan, koska meistä tämä tämä on tärkeä asia. Meitä on kaksi paikalla vain, mutta voi vakuuttaa, että edustamme koko yhteisöämme. Toivon, että saamien kirjeiden lukumäärä on, todistaa, että me olemme, olisimme sähköpostittaneet teille, mutta meillä ei ole internetyhteyttä. Me olemme täällä tänään puhuaksemme North Bayn puolivaihteesta koska CCI eväsi meiltä laajakaista neljä vuotta sitten. Vuonna 2008 CCI käynnistettiin, jotta saataisiin langaton laajakaista länsisaarille. Alkuperäinen projektihanke oli antaa laajakaista julkiselle sektorille, mutta kun kriteereitä muutettiin 2005 kattamaan koko yhteisi, se oli liian heikko laajentaaksi tätä palvelua. Ja lisämastojen määrä äh, on todistaa sen ja sekin, että meillä ei vieläkään laajakaistaa länsisaarilla. CCI kuitenkin pääsi siihen, että se rahoituksellisesti äh, sulki Northbayn ja 20 muuta puhelinvaihdetta Länsisaarilla äh, valtion tukemasta avusta vuonna 2005. CCIin äh, vire oli se, että, tota, että laajakaista ei tarvittu vaihtoehtona jos nyt, jollei tutkita kaikkia mahdollisuuksia, miten voidaan tehdä silloin tietoinen päätös. Sen tuloksena meillä on nyt kallis palvelu, joka ei anna valinnanmahdollisuutta eikä, eikä kattavuutta ole taattu. Me, jotka käytämme niitä, niin se on epäluotettava palvelu silloin, jolloin yhteys katkeaa jopa huonoissa olosuhteissa tai kun nousuvesi on päällä. Älkää uskoa, että älkää minun naapurini voi käyttää CC-yhteyttä vain kun nousuvesi on käytetty laskuvirreksi. Meillä on tukipalvelu, mutta se ei kata laajakaistaa. CC ei tiesi vuonna 2004, että British Telecom on tekemässä yhteyksiä, mutta se ei ottanut sitä koskaan huomioon. Me emme pysty saamaan kuitenkaan laajakaistaa. Ja länsisaarten topografinen selvitys tapahtui vuosia sen jälkeen, kun päätettiin, että langaton laajakaista tulisi, olisi tulossa meille, mutta johtuen maa, maantieteellisistä olosuhteista laajakantapalvelu vaatii aina näkyvät, näköyhteyden mastoon ja Tämä on ilmiselvä fakta ja siellähän on paljon vuoria ja mäkiä. Ellei tehdä mitään selvityksiä, niin on mahdotonta tehdä hyvä päätös eh, antamaan, jotta voitaisiin tarjota palvelu. Notpei olisi parempi, jos siinä olisi eh, puhelinvaihde. Millä tavalla voin sanoa, että me, me olemme tehneet tutkimuksia ja kaukaisin talo Notpein vaihteesta on 78 kilometrin päässä ja 9 kilometrin päässä olevat talot Kastelpeista, Kastelpein vaihteesta Barran saarella saavat hyvää laikaista palvelua. Ja kun enemmistö taloista Notpeilla on 5 kilometrin säteellä puhelinvaihde, yhteistyössä saisimme kaikki hyvän palvelun. Ja kun pelkästään pidetään kiinni tästä langattomasta ratkaisusta, CCI on jättänyt ihmiset umpikuja ja vaille mitään palveluja. Ihmiset eivät saa laajakaistaa, saaneet laajakaistaa neljä vuotta sitten, mutta ihmiset ovat odottaneet, että saavat uuden, joutuvat odottaa neljä vuotta lisää, että saavat palvelua. Tätä ei voida hyväksyä semminkin, kun rahaa on käytetty. Nämä ihmiset ovat ehkä, niitä ihmisiä on ehkä vähän, mutta ne eivät ole meidän kannalta vähän, koska he ovat meidän perheitämme, ystäviämme, naapureitamme. He ansaitsevat saman oikeuden laajakaistaan kuin kaikki, kaikki muutkin. Yli kaksi vuotta me olemme kampanjoineet rahoituselinten kanssa Skotlannissa, että, että se raha, joka on annettu CCIlle, että se, sitä käytettäisiin myös Northmain puhelinvaihteeseen. Olemme esittäneet lukemattomia vetoomuksia, jotka on allekirjoittanut 90 prosenttia meidän väestöstämme ja olemme kirjoittaneet tuhansia kirjeitä, mutta meidät vain unohdetaan. Tämä asia ei ole pelkästään sitä, että meidän, me haluamme hyvä parhaan laikaisen palvelua. On kysymys myös siitä, että saamme äänen tavallisille ihmisille, joilta on evätty, poliittinen prosessi, joilta on evätty tällaiset palvelut. Me todellakin toivomme, että meidän äänemme kuullaan tänään. Me olemme osoittaneet paljon yhteis- yhteisöhenkeä kampanjoimalla koko yhteisön puolesta ja me ansaitsemme tukea tälle asialle. Me toivomme, toivomme saamme sen tänään täällä. Me emme moiti Euroopan parlamenttiin, mutta fakta on, että EDF, joka rahoittaa CCI-tä, äh, eväsi meitä paremman palvelun vuonna 2005. Me toivomme, että vali, vetomusvaliokunta ymmärtää tämän faktan ja, ja, ja korjaa virheensä myöntämällä varoja North Bayn puhelinvaihteen äh, kohentamiseen. Me emme pyydä parempaa palvelua kuin muut, me pyydämme vain samaa palvelua kuin kaikki muutkin saavat. Me pyydämme puhelinvaihteen kohentamista. Kiitoksia. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę... Aha. Kiitoksia. Proszę Państwa, jest taka tylko sytuacja... No, ehkäpä tämän keskustelun osalta meillä on vielä viisi muutakin vetomuksen esittäjää, joissa vetomuksen esittäjä on paikalla ja jotka pitää käsitellä ennen puolta päivää. Ne ovat aika pitkiä asioita. Ehkä me annamme kullekin puhujalle puolitoista minuuttia, koska muussa tapauksessa emme ehdi käsittelemään näitä. Meillä on seuraava puhuja. Nie, to zamykam listę i popu, popu... Eiköhän sulita puhujalista ja puolitoista minuuttia kullekin. Nyt on vuorossa ensimmäinen puhuja. Thank you, President. The petition... Kiitos äh, Arvoisa puheenjohtaja, tämä vetomuksen esittelijä hyvin kaunopuheisesti asian kuvasi ja haluaisin palata siihen, mitä hän sanoi siitä, että kysymys on pitkästä kampanjasta ja yrityksestä, saada viranomaiset muuttamaan mieltänsä, koska paikallisella tasolla asiat nähtiin sillä tavalla, että yhteisö oli täysin tietoinen siitä, että se mitä viranomaiset olivat suunnitelleet ei olisi todella tyydyttävää kohdetta ajatellen. Ja meidän pitäisi todella nyt ottaa hyvin vakavasti se, mitä he ovat tässä sanoneet. Kiitos. Dziękuję bardzo. Pan Kiitoksia. Jörn arvoisa puhemies Kiitos ihan lyhyesti vain. Kuten tässä vetomuksen esittelijä korosti, niin yhteisön näkemys näissä asioissa on tärkeä ja minä haluan kiinnittää valiokunnan ja komission edustajan huomion tähän äskettäin saatuun kirjeeseen Skottin hallinnolta. Kysymys on useista vastauksista ja antavat useita vastauksia tiettyihin kysymyksiin Ähm, mitä tulee juuri tähän alueeseen ja siihen elimeen, joka alueella on ollut vastuullinen juuri tämän hakemuksen käsittelystä tässä menettelyssä. Valitettavasti sitä ei saatu enää tuohon dokumenttipakettiin mukaan, mutta kuitenkin jotkut kommentit tässä on hyvä ottaa esille ja tältä osin haluaisinkin kysyä vetomuksen esittelijän näkemystä esimerkiksi seikkaan, joka liittyy eurooppalaiseen rahoitukseen, jota on käytetty väärin. Tarkoituksesta sanotaan, että North Bay, johon oli tarkoitus laajentaa tämä laajakaista myöhemmin, niin alkuperäisessä tässä hankkeessa ei ollut alkehitysrahaston rahoitusta kaavailtu. Ja sitten tässä on myöskin kommentti, joka liittyy siihen, kuinka paljon tilaajat ovat ikään kuin joutuneet langattomia palveluita käyttämään ja haluaisin kuulla, mitkä ovat vetomuksen esittäjän näkemykset siitä, missä määrin on tätä asiaa näitä käytetty ja erityisesti kyllä että mitään toimivaa palvelua ei ole eikä myöskään ole kaavailtu tämän palvelun antamista. Panderossa puutori minuutti. Kiitoksia. Sitten Panderossa puolitoista minuuttia. Kiitoksia kovasti. Ehkä en kun äh, seurannut tarkkaan komission vastausta, mutta onko mahdollista, että rahoja voidaan äh, saada käyttöön tähän puhelinvaihteeseen, koska Skotlannin hallituksen kirjeen mukaan siinä sanotaan, että BT on valmistautumassa äh, puhelinvaihteiden kehittämistä, jos, jos se voi saada rahoja näiden investointikustannusten kattamiseen. Onko tämä mahdollista? Tämä tuntuu olevan tässä. Tästähän tuntuu olevan kysymys nyt tässä. Ja kyllä, kiitos. Ehkäpä komissio voi vastata tähän, mutta puhukaa lyhyesti koska meillä on aikarajamme. Uh, thank you. On the question of relief. Kiitos varojen antamisesta. Haluaisin vain huomauttaa, että hanke sillä lailla kun se on saanut EAKRstä rahoja on nyt ikään kuin jo rakennerahastojen osalta päätöksessä. 4,8 miljoonaa on siihen kaavaltu annettavaksi ja kaikki tämä raha on jo edusajalle nyt annettu ja tiedämme, että tämä hanke kuitenkin jatkuu vielä investointien osalta ja tiettyjä rahoituksellisia lähteitä on esimerkiksi vaikkapa suoranaisesti sieltä yritykseltä tai sitten skottihallitukselta 2000-2006 siirtymä ohjelmassa tällä alueella, niin tämä rahoitus on kuitenkin nyt jo suljettu kysymys. Kiitoksia. No, uskon, että jos te olette samaa mieltä, kaikki voisimme tehdä seuraavaa. Me lähetämme selkeän kirjeen sekä Skotlannin hallitukselle ja viranomaiselle sen pohjalta, mitä me ollaan kuulleet täältä ja mitä Euroopan komissio äsken vastauksen esitti. Sopiiko tämä vetomuksen esittäjille tällainen vastaus? Voitte puhua. Me lähetämme kuitenkin kirjeen. Annan puheenvuoron vetomuksen esittäjille. Thank you, Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Me mielellämme voimme lähettää kirjan, mutta ehkä haluaisimme ottaa kyllä esille jotakin seikkoja tästä Skottihallituksen kirjeessä. Laajakaista hanke ei toimi. Hyvin laajat alueet eivät ole sen kattamia. On käytetty valtavasti rahaa, lähestulkoon saman verran kuin käytettiin oli tarkoitus siis useita satoja yhteyksiä luoda, mutta me saimme vain muutaman kymmentä. Että haluaisimme tietää, mistä tämä johtuu. Dziękuję bardzo. To się znajdzie w liście, który... No, me kyllä käytämme tätä argumenttia tai äh, lainaamme tätä argumenttia kirjeessämme ja teille annetaan kyllä tieto tuloksesta, mutta tämä keskustelu täytyy en halua nyt avata keskustelua uudelleen, mutta haluan vain esittää kysymyksen uudestaan. Ja tämä liittyy tähän äh, summaan. Onko komissio äh, millä lailla tutkinut sitä, kuinka äh, tämän hankkeen rahoitusta on toteutettu. Ilmeisesti kuitenkin olisi hyvä tietää, kuinka tämä Euroopan unionin sijoitus tähän asiaan on tuottanut. Okei, okay. No, ehkäpä no, normaalisti emme palaa Euroopan komission pakeille uutta vastausta varten, mutta tässä tapauksessa voimme mahdollistaa tämä komissiolle. Yes, thank you for that. Kiitos tästä. No, tästä seurannasta haluan painottaa sitä, että tämä on hallintoviranomaisen vastuulla varmistaa, että projekti hoidetaan teknisesti, rahoituksellisesti ja tuloksen osalta hoidetaan oikein meillä ilmeisestikin on, olemme, saatamme lukuisia kirjeitä, ja kun, olemme, kun meidät kutsuttiin tähän valiokuntaankin, meiltä on, meidän on kysyttävä uudestaan Skotlannin viranomaiselta, onko se hoidettu niin kuin piti. Ja vastaus on ollut, että, että tulos on, että, että kaikki eivät ole pystyneet saamaan laajakaista yhteyttä, ja tämä on siirretty myöhemmin. Już koniec dyskusji. Proszę pani. Okei. Näin ollen voimme päättää keskustelun ja me jatkamme niin kuin sanoin aikaisemmin. Ja nyt meidän täytyy siirtyä kohtaan 12. Ja tässä meillä on useitakin äh, vetoomuksia, jotka äh, toteaa meillä on eräitä vetomusesittäjiä on täällä salissa ymmärtääkseni. Olkaa ensinnäkin metsästys, metsästysjärjestön edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, members of the committee, ladies. Kiitokset ja arvoisat naiset ja herrat. Tämä vetomus liittyy siihen, joka mielestämme ei ole lain mukaista ja Malta on tästä nyt kärsinyt niissä neuvotteluissa, joita käytiin ennen liittymistä. Malta on kaikkein pienin ja kaikkein tiheimmin asutettu kaikista jäsenvaltioista Euroopan unionissa ja se on ainoa EUn jäsenvaltio, jossa metsästettäviä lajeja ei ole kotoperäisesti, vaan ne tulevat kaikki muualta. Kysymys on muuttolajeista siis, ja juuri tästä biologisesta ja geografisesta tilanteesta jotta me olemme täysin erilaisia kaikista muista jäsenvaltioista. Maltan hallitus on kevät metsästyksen osalta taipunut nyt tähän, koska muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ollut, ja EU-neuvottelutiimi kuitenkin pani tämän asian, pani vain tämän merkille, eikä millään lailla vastustanut tätä sääntöä. Ja Maltan lainsäädäntö tällä hetkellä täysin toteuttaa ja on siirtänyt kansallislainsäädäntöön EUn lintudirektiivin määräykset. Kuitenkin me olemme joutuneet sen rajoituksista kärsimään, mutta meillä ei ole kuitenkaan ollut mahdollisuuksia hyötyä sen hyvistä puolista. Ja kaikki tämä sen, se on sitten johtanut siihen, että nyt EU-komissio on haastanut Maltan tuomioistuimeen ja äh, tämä ei niinkään ole ongelma, vaan se, kun katsotaan näitä 77 erityisjärjestelyä, joista Maltan hallitus neuvotteli EU-komission kanssa tietyissä äh, seikoissa ja tietyillä sektoreilla, mitä tulee Maltan yhteiskuntaan, niin me uskomme, että Euroopan komissio on nyt ikään kuin heikentämässä tätä järjestelyä sillä tavalla, että kun yksi näistä 77 järjestelystä, joita EU kanssa on siis sovittu kevätmetsästyksestä, siitä, että se on sallittua tiettyjen olosuhteiden puitteissa, niin jos se vaarannetaan, niin me uskomme, että tämä saattaa johtaa sitten näiden 76 muun liittymistä edeltävän järjestelyn heikentämiseen. Ja 31 000 Maltan saarelta kerättyä allekirjoitusta manuaalisesti olemme keränneet ja äh, myöskin muista jäsenvaltioista olemme saaneet tukea. Ja äh, kansan, Maltan kansalaiset, mm, on muistettava, että Maltan kansalaiset ovat laajasti edustettuina ja äh, sen takia tämä osoittaa, että tämä tilanne on todella vakava Maltalla ja että saattaa olla, että Malta, Malta ikään kuin nyt sitten joutuu kärsimään siitä, mitä tuolloin liittymistä edeltävissä neuvotteluissa sovittiin. Kiitos. Dziękuję bardzo. Przedstawi- bardzo proszę. Kiitoksia. Ja sitten on puheenvuoron komissiolle. Bardzo proszę, pan Patrick Wegert. Herr Wegert. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisessä kohdassa, mitä tulee asioihin, niistä keskusteltiin ennen liittymistä, voin vahvistaa, että näissä keskusteluissa – annettiin äh, poikkeus lintudirektiivistä ja siitä sovittiin. Ja tiettyjen lintujen äh, saalistaminen hyväksyttiin vuoteen 2000, vuonna 2008. Ja nyt nämä poikkeukset äh, lintudirektiivistä kirjattiin Malta liittymissopimukseen. Ja, ja Malta, niin kuin muutkin 26 jäsenmaata, eh, niin täytyy, niin täytyy sitten tässä tukeutua sitten liitodirektiivin 9 artiklaan ja siinä artiklassa sanotaan, että poikkeus, poikkeusta voi hakea ellei muuta tyydyttävää ratkaisua ole esimerkiksi nyt näiden peippuolajien pyydystämisiin. Niin komissio katsoikin, että, että, että me oli hyväksyttävissä tuo, tuohon nimenomaan kevät aikaan ja tämä johtopäätös tehtiin sen tiedon pohjalta, jota saatiin, eli, äh, mitä oli, saatu valtaviranomaisilta itsemetsästyksestä. Ja tämän johtopäätöksen tuloksena komissio ja, äh, ja lähti huhtikuussa 2008 äh, vastauksena komission viranomaisen EU-tuomioistuin totesi, että mitä lainsäädäntöä ei pidä hyväksyä valtalla, joka koskee vuoden 2008 kevätmetsästystä. Ja pääasiassa puhuttiin periaatteellisessa periaatteessa kevätmetsästyksestä. Tänä päivänä komissio ei sanonut mitään tietoa, joka, joka totesi, että tänä vuonna 2009 harrastettaisiin kevätmetsästystä. Yleisenä asiana painottaisiin, että komissio on soveltaa EU-lainsäädäntöä, jossa tuetaan kestävää metsästystä, metsästystä koko EUn alueella. Um, I'd like to put a question to the commission. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle, jos se sopii tässä vaiheessa. Ja ennen kuin todella sitten reagoin siihen, mitä tässä sanottiin. Onko komissio tietoinen mm, mistään äh, sellaisesta sopimuksesta tai allekirjoitusta kirjeistä, jotka liittyisivät liittymissopimukseen, minä panin merkille sananne, jotka olivat hyvin varovaisesti valitut, että mitään poikkeuksia kuin muita kuin niitä, jotka mainitsitte tai joita yleisesti on tehty, niin niitä ei tuohon perustamissopimukseen ollenkaan ole tehty. Tarkoittaako tämä sitä, että jonkin sorttisia asiakirjoja tai joitakin muita julkilausumia olisi? Proszę pana, ale dobrze, to bardzo proszę o krótką odpowiedź komisji, bo my normalny mamy jedno... Haluaisimme pyytää komissiota antamaan lyhyen vastauksen, vaikkakin menettelyjen mukaan komission tarkoitus on vastata kollektiivisesti kaikkiin kysymyksiin. Onko on valiokunnalla muita kysyttävää? Olen ymmärtänyt, että komissio, olkaa hyvä. So just with regard to that point that... No, tähän esittämään kysymyksiä jos ymmärsin oikein, niin haluaisitte tietää, mitä asiakirjoja oli käytettävissä ennen liittymistä. pre-accession. liittymistä edistävässä asiakirjassa minä viittaan tällaiseen sivujulkilausumaan. Mitä tällaista allekirjoitettua julkilausumaa, mitään allekirjoitettua julkilausumaa tai tällaista sivujulkilausumaa ei ole. Ainoa asiakirja, jonka voin vahvistaa teille, on se, missä neuvottelut jäsenyydestä kirjattiin Tämä on M110 kautta. Se on päivätty syyskuussa 2002 ja tässä asiakirjassa sanotaan selvästi, että poikkeama kevät pyydystämiseen kirjataan liittymissopimuksen, mutta tämä poikkeama kevätmetsästys voidaan tehdä valtaviranomaisten toimesta, jos yhdeksän artiklan edellytykset toteutuvat lintudirektiivin pohjalta. Czy jeszcze ktoś z członków naszej komisji chciał... Onko ketään muuta jäsentä, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Ei ole. Näin ollen, ja vielä kerran, Euroopan komission edustaja, tämä on tämä viimeinen vastauksenne, koska emme voi jatkaa tätä keskustelua ikuisuuksiin. Ja koska kaikki kysymykset, jotka on esitetty ryhmänä, niin pitää myös käsitellä. Haluatteko esittää jotakin kysymyksiä? Arvoisa puheenjohtaja, työjärjestyspuheenvuoro. Peiski, ma coś do powiedzenia? Komissio, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Point of order. Yeah, dobrze, proszę. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Minä jo ennen kysymystäni tein selväksi, että, vasta jäl- että kysymyksen jälkeen vasta antaisin oman reaktioni asiaan. Minä puheenvuorossani tein selvästi, että reagoisin vasta, saatuani vastauksen ja sitten kun asia olisi selvitetty. So if you... Joten jos sopii, ennen kuin komissio tekee loppuhuomionsa, niin haluaisin myöskin esittää omat huomioni. Yes or no? Sopiko se vai ei? No, Euroopan komission edustaja ju sanoi, että hänellä ei ole mitään lisättävää. Um, I, I don't think you are paying nyt ymmärrä, uskon, että ette kiinnittänyt huomiota siihen, mitä minä sanoin. Ette ehkä ymmärtänyt, mitä sanoin, koska muutoin ette varmasti näin sanoisi, koska tein hyvin selväksi. Ja tiedän, että puhuitte tuossa äsken minun puheessani kolleganne kanssa, että minä haluan reagoida vasta, kun olen saanut komission vastauksen. Jos olisitte silloin sanonut minulle, että voin antaa omat huomioni tuolloin, mutta silloin te valitettavasti puhutte kolleganne kanssa, ettekä puhu, ette kuunnellut minua. Enkä, enkä usko, että tämä on oikein sopiva tapa toimia jäsenen kanssa. Teen tämä todella selväksi. Mielestäni te ette toimi oikeudenmukaisesti ja reilusti tässä. Te ette edes kuunnellut sitä, mitä minä äsken tuossa sanoin, vaan te keskustelitte siinä kolleganne kanssa niin, että ette voi sanoa, että ette kuullut, mitä minä sanoin. Kuinka te voitte nyt sitten tuomita minut näin? Minä näin teidät selvästi. Ja minä sanoin omat huomioni hyvin selvästi. Minä annan omat huomioni sen jälkeen, kun olen Äh, kun if you want to, if you want to send, no, you can. Jos nyt haluatte tuomita, jos haluat, tietysti te voitte. Mä jeszcze coś do powiedzenia. No. No. Vetomuksen esittäjä, haluatteko kysyä? Like to point that I have. Mutta haluan huomauttaa, että minä en usko teihin, ja haluan, että merkitään äh, pöytäkirjoihin. Mielestäni te käsittelette meidän valtuuskuntaamme epäreilulla tavalla. Te ette ole oikeudenmukainen, te ette anna meille mahdollisuutta ja minä haluaisin, että tämä todellakin pantaisi merkille, että en ole äh, kanssanne samaa mieltä siitä, kuinka meidän me käsitellään. Olen täysin eri mieltä teidän kanssanne. autor petitsi chce jeszcze zabrać głos? Haluaako vetomuksen esittäjä käyttää puheenvuoron? Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin lisätä siihen, mitä komission edustaja tuossa sanoi, niin haluaisin lisätä sen faktan, että uh, useissa tapauksissa olemme virallisesti pyytäneet komissiolta uh, tuollaista kenttätutkimusta Maltalla sellaisina kausina, jolloin he toteavat, että syksynä, syksy voisi olla vaihtoehto keväälle ja direktiivi ja tämä on täysin siis Maltan lainsäädäntöön siirrettyä ja se tekee selvästi sen, että vaihtoehdon on oltava tyydyttävä. Ja komissio ei ole koskaan, koskaan missään vaiheessa maininnut, mikä olisi tyydyttävää. Proszę Państwa, więc myślę, że to dla... Hyvät naiset ja herrat, luulen, että että tämä tyydyttänee teitä. Me jätämme tämän asian auki sen mukaan, mitä me, miten menettelemme. Me, me odotamme sitten, mitä EU-tuomioistuin asiasta myös lausuu. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, Meillä on seuraavana kohta 2, 13, vetomus 56 kautta 2004 ja Euroopan komission edusta Rova Siljaskatitsi. Eh, grazie mille, eh, signor Pre- Kiitos. Puheenjohtaja, vedän hyvin eh, lyhyen yhteenvedon tästä tapauksesta, koska viime vetomusvaliokunnan kokouksessa 26 toista 2008 vuonna jo käsittelimme asiaa ja selvitimme viimeiset kehityskulut ja sen jälkeen mitä uutta ei ole tapahtunut. Joten miten, mitä itse vetomuksen tulee, Euroopan komissio on huolellisesti tutkinut asian. Ja jos vetomuksen esittelijän selvitykset äh, tuovat esiin jonkinlaisen yhteisen lainsäädännön rikkomuksen. Vetomuksen esittäjä on sitä mieltä, että joitakin etuoikeuksia, joita Kreikan valtio antaa eh, Kreikan maatalouspankin eh, nimissä eh, nimenomaan lainojen anteeksiantamisen yhteydessä. Kyse on lähinnä aikaisemmista veloista, joita on myönnetty ja siitä, että josko velallinen pystyy käsittelemään ajan äh, asian äh, pelkästään rauhantuomarin äh, puitteissa. Vastaus on kuitenkin ei, koska Kreikan valtion toimivaltuuksiin kuuluu tämän asian järjestäminen Euroopan yhteisöllä ja tuomioistuimella eikä myöskään Euroopan unionilla ylipäätään ole tässä toimivaltuutta. Jos tällainen eri oikeus annetaan siksi, että muut eurooppalaiset pankit eivät pääsisi toimimaan Kreikan maaperällä, se voisi olla ongelma. Mutta Euroopan komission tutkimusten mukaan kuitenkaan tästä ei ole kysymys, koska velan maksun takaisin saaminen. Tässä yhteydessä kysehän on maataloustoimintaan tarkoitetusta lainasta. Niin kyse on asiasta, josta on tehty sopimus Kreikan viranomaisten ja velallisen välillä. Tämän lisäksi emme ole saaneet muilta eurooppalaisilta luottolaitoksilta mitään kanteluita tai valituksia siitä, että ongelmia olisi syntynyt Kreikassa. Mitä tulee vielä vetomuksen esittäjän pyyntöihin, hän on vielä antanut meille lisätietoja kirjallisessa muodossa, jossa hän toteaa, että Kreikan korkein oikeus on todennut, että nämä eri oikeudet ovat Kreikan perustuslain vastaisia – sitä suuremmalla syyllä vetomuksella ei ole enää perustaa, koska jos rikkomus on kerran tapahtunut ja siihen on puututtu kansallisen lainsäädännön puitteissa, ei ole komission mielestä enää mitään syytä puuttua asiaan. Ja voin vielä todeta sen, että Kreikan korkeimman oikeuden edustaja on todennut, että rikkomus on tapahtunut nimenomaan Kreikan perustusoikeutta vastaan eikä yhteisön oikeutta vastaan. Euroopan komissio on tutkinut tätä asiaa pitkään ja hartaasti ja olemme pyrkineet selvittämään asiaa muun muassa kirjeenvaihdon muodossa. Olemme lähettäneet useita kirjeitä ja jopa sata, satojen sivujen asiakirjoja Kreikan viranomaisille. Myöskin vetomuksen esite Euroopan komission välillä kirjanvaihto on harjoitettu tiiviisti. Tämä on siis hyvin monimutkainen kysymys. Sitä on käsitelty kolme vuotta, mutta nyt siihen on siis löytynyt ratkaisu.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 Has Matsuka lähettänyt seuraavan viestin. Hän on tyytyväisiä, että Kreikan tuomioistuimet ovat tehneet päätöksiä varakoisessa asiasta, joka koskee Kreikan maantalouspaikkaa, mutta tämä on valitettavaa, että pankki eh, kieltäytyy soveltamassa tätä tuomiota. Siksi pyytäisiinkin vetoomusta siitä, miten tärkeää tämä asia on kaikkien jäsenmaiden, erityisesti Kreikan kannalta, että niiden pitäisi tehdä parhaansa kaikkien osapuolten puolesta ja pitäisi noudattaa niitä päätöksiä, joilla saadaan oikeutta kansalaisille. Pan Mavromatis. Edustaja Mavromatis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας έχει στείλει ήδη η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπή. Kiitos. Kreikan edustusto ja Kreikan Brysselin suurlähettiläs on viime vuoden syyskuussa lähettänyt teille kirjeen. Ja siinä perustellaan se, että Kreikan korkein tuomioistuin, korkein oikeus on voittanut tällaisen jutun äh, vetoksen tekijää vastaan, mutta myöskin toinen äh, juttu, äh, ja mitä siihen tulee, niin vetomus ei ole saanut mitään vastustusta, koska itse asiassa äh, Kreikan tuomioistuimet ovat äh, asettuneet vetomuksen tekijän puolelle. Ja mitä tulee taas sitten komission vastuullisuuteen näistä ongelmista, heidän näkemyksensä mukaisesti sen mukaisesti, mitä Brysselin Kreikan edustusto sanoo, niin äh, komissio on vahvistanut sen, että mitenkään yhteisön lainsäädäntöä ei ole rikottu me siis puhumme vain osasta yhteisön lainsäädäntöä suhteessa vetomukseen ja sitten Kreikassa taas sitten ehkä kenties joitakin muita seikkoja ja joiden osalta päätöksenteko on viivästynyt. Ja näin ollen, arvoisa puheenjohtaja, juuri tässä nimenomaisessa tapauksessa ei ole varmastikaan tarvetta, että valiokuntamme tämän äh, vetomuksen käsittelyä jatkaa, koska Kreikan viranomaiset ovat tehneet tehtävänsä ja he ovat vieneet tämän asian äh, korkeampaan oikeuteen tämän ykkösvetomuksen tekijän osalta, mutta mielestäni meidän ei tarvitse asiaa enää käsitellä. Kiitoksia. Näin ollen me seura- noudatamme Herman ehdotusta ja voimme päät- sulkea tämän tai saattaa tämän päätökseen. Ja sitten siirrymme kohtaan 14, vettumus numero 1833 kautta 2008. Vettumus esittelee viisi minuuttia. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά καθώς και τη γραμματεία της Επιτροπής. Haluaisin kiittää tämän valiokunnan sihteeristöä siitä, että he ovat antaneet meille mahdollisuuden antaa pienen muistion liittyen tähän asiaan. Ja mehän tiedämme, että maailmassa on nyt maailmanlaajuinen globaali finanssikriisi me työskentelemme Kassandra-kaivoksella äh, ja me oikeastaan vain tiedämme, mikä todellisuus siellä on ja mitä tähän vetomukseen tulee. Ja tämä on nyt äh, annettu tiedoksi Euroopan komission vastaavalle pääosaston johtajalle. Ja kysymys on rikkomuksesta. Kreikan viranomaisten taholta he ovat rikkoneet yhteisön lainsäädäntöä antaen ö, äh, elinikeus Risos-yhtiölle valtion tukea. Ja tämä on hyvin tärkeää meille. 240 000 perhettä, jotka ovat suorasti tai epäsuorasti tämän yrityksen palveluksessa, niin tämä heikentää todella heidän asemansa ja, ja tämä yritys on ollut myöskin hyvin tärkeä äh, työnantaja tuolla alueella. Se on työllistänyt lähestulkoon enemmistön alueen asukkaista kaivosalalla. Ähm, äh, siellä, äh, tuetaan, siellä toimitaan hyvin laaja-alaisesti, joko kaivostoiminnan puitteissa tai kaivoksia tukevan toiminnan puitteissa. Nämä asiat, joissa tässä on kysymys, ovat suoranaisesti sidoksissa kaivostoimintaan. Ja tämä kattaa oikeastaan koko pohjoisalueen Kalkidikiissä ja työllisyys on sidoksissa tuolla alueella kaivoksiin joko aivan suoranaisesti tai sitten osittain 1960-luvulta lähtien kuitenkin kaivostoiminta eh, hiipui ja eh, myöskin työttömyys sitten alkoi lisääntyä. Viimeisten 40 vuoden aikana eh, kolme keskeistä yritystä alueella joutuivat sulkemaan ovensa ja tämä johti siihen, että toiminta hiipui ja tämä johti pal- suuren työttömyyteen alueella. Ja vuonna 2003 oli myöskin valtavia ympäristöongelmia, jotka johtuivat siitä ympäristötyöstä, jota olisi pitänyt tehdä, mutta jota ei kuitenkaan tehty. Esimerkiksi vaikkapa juuri maanalaisten rakenteiden ilmastointi ja sisäänpääsyalueet ja myöskin maanalaisen veden pumppaus ja seurantajärjestelmät liittyvät tähän tarvit, ja myöskin kaivoksen sivutuotteena syntyneen veden mutaneutralisointi ja äh, näin poispäin oli tämän tyyppisiä ongelmia. 600 kuutiometriä vettä tuolle alueelle tuli ja sitä ei kuitenkaan kunnolla hoidettu. 2003 helmikuussa Kinros-yritys, joka on ähm, alueella toimiva yritys myöskin, niin se lomautti kaikki työntekijänsä ja tämä on jatkunut pitkään ja myöskin se johti tilanteen huononemiseen. Palkkoja ei myöskään maksettu ja maanalaiset onkalot sitten vallattiin työntekijöiden toimesta, jotta saataisiin kaivos jälleen toimintaan ja protestoitiin tällä tavalla yritystä vastaan. Paljon pyrittiin investointia elvyttämään, mutta se ei onnistunut, koska Ähm, investoijan sijoittajan olisi pitänyt valtavasti tehdä myöskin ympäristönsuojelutyötä ähm, jota ei oltu tehty. Ja tämä liittyy myöskin siihen, että ei myöskään lisenssin saamisesta ollut tietoa. 1993 TVX Hellas äh, sai lisenssin kahdelle kaivokselle ja kolmannen eh, kaivoksen eh, lisenssi eh, on vieläkin haussa. No 2000-luvulla sitten nämä kuitenkin nämä lisenssit evättiin ja se myöhemmin päästiin kuitenkin Leni Krisosin, Eliniko Krisosin kanssa sopimukseen 2004. Lähdettiin taas sitten palkkaamaan työntekijöitä, vaikka kaivokset eivät vielä ole toiminnassa. Ja 2400 työntekijää on tällä hetkellä työttömänä, nyt palkattuna. Ja jos tämä sijoitussuunnitelma nyt sitten toteutuu sopimuksen mukaisesti, niin silloin jopa yli neljään tuhanteen voidaan korottaa tätä työntekijän määrää. Meillä on valtavasti työttömyyttä alueella ja 38 prosenttia ja miesten työttömyys ja parikymmentä prosenttia on naisten työttömyys. Ja TVX Hellasin tarkoitus on nyt sitä toimintaa edistää ja sitten tietysti myöskin Kreikan hallitus sekaantui asiaan, koska oli tärkeää löytää uusi sijoittaja. Kaikki työntekijät tai osa työntekijöistä olisi pitänyt muuten lomauttaa ja työtä ei ollut, ollut edes kahdeksaan viime kuukauteen. Ja koko tämä alue olisi pitänyt sitten myöskin sulkea, koska oli ollut paljon saastetta alueella. Ja näin sitten enää hallitus ei pystynyt tämän TVX Hellasin 95 tekemään sitoumusta noudattaa. Ja niin sitten ymmärrettiin, että tämä aiheuttaisi suuria taloudellisia ongelmia ja sen takia otettiinkin äh, konkurssimenettelyt. Äh, haluatteko, että puhu vielä nopeammin? No, ei varmastikaan. Ja äh, tämä sitten johti siihen, että vuoden yritysten jälkeen vihdoin Elenikos Krisos tuli kuvioihin mukaan ja se suostui ottamaan kontolleen kaikki ympäristösuojelutoiminnat ja myöskin kaikki nämä vesihallinnoinnin toimenpiteet ja ää, ää, teki kaikki nämä korjaustyöt myöskin näissä. Niin, pyrin lyhyesti tämän asian saamaan päätöksen, Siis ähm, mielestämme ei, tässä sanotaan, että ei ole ollut yhteisölainsäädännön rikkomusta, äh, kuten nimetön vetomus toteaa. Ähm, siellä on tehty vain aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa yksityinen äh, sijoittaja olisi tehnyt, jotta voitaisiin selventää äh, näitä tärkeitä työllisyyteen ja sosiaalisiin sekoihin liittyviä asioita ympäristöä täytyy tietysti suojella, työntekijöitäkin täytyy suojella ja on tärkeää, että on sellainen sijoitussuunnitelma, joka on ollut siis itse asiassa ajolusta lähtien hyväksyttynä. Ja jos nyt sitten jatketaan tätä suunnitelmaa, niin tämä varmastikin takaa Kassandra-kaivoksen toiminnan ja näin tuhannet työpaikat, jotka ovat tässä nyt vaakalla, voidaan myöskin säilyttää ne antavat työtä tälle alueelle, jossa on todella korkea työttömyysprosentti. Arvoisa puheenjohtaja, teillä ja komissiolla on riittävästi tietoa, että voitte tehdä asiassa päätökseen ja toivon mukaan se on meille myönteinen. Se on hyvin tärkeää meille ja meidän perheellemme. Kysymys on henkin jäämisestä tietysti tässä hyvin vaikeassa globaalissa ympäristössä. Svinsle. Pikos, pitäkää lyhyesti, olkaa hyvä. Monsieur le Président puheenjohtaja. Mediosin on nimeni. Pyrin puhumaan mahdollisimman nopeasti. Muistutan teitä siitä, että komissio on avannut valtion aputapauksen 2003 vuonna. Kyse oli 11 miljoonasta eurosta. Ja esitimme kanteen, koska myynti suoritettiin ilman äh, <clears throat> avointa kilpailua. Euroopan komissiolla oli myöskin epäilyksiä maksetun hinnan osalta kyseisestä kaivoksesta. Ja Euroopan komission viime vuoden äh, joulukuussa käynnistämä äh, toimenpide pyrki siihen, että saataisiin selvyys siitä, oliko kyse markkinahinnasta. Me julkaisimme virallisessa lehdessä äh, asian ja asianosaiset äh, esittivät oman kantansa. Tällä hetkellä Euroopan komissio on äh, tutkimassa kaikkia saatua asiaan liittyvää tietoa ja pyydänkin vetomuksen esittäjää, jos hänellä on uutta selvitettävä Euroopan komissiolle ja toimittavan meille mahdollisimman nopeasti. Ainut asia, mikä tässä yhteydessä voin todeta, on se, että komissio ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä. Se tullaan tekemään kaikkien jatkossa saatavien kommenttien valossa. Meillä ei ole tällä hetkellä ei myönteistä eikä kielteistä suhtautumista asiaan, koska kyse on pelkästään tavanomaisesta valtion apututkinnasta siinä yhteydessä, kun Euroopan komissiolla on epäilyksiä asiasta. No niin, pyysin puheenvuoroa, koska tässä on mielestäni valtava ongelma. Tänä kriisin aikana työttömyys, ei pelkästään tuolla alueella, vaan kaikkialla maailmassa valitsee kova työttömyys. Me puhumme aivan erityisestä alueesta, jossa 1600, henkilöä on tekemisissä kaivostyön kanssa nyt. Nyt on kyse siitä, onko, onko kriisi akuutti. Komissio sanoo, että että, että tämä tarjouspyyntö pitäisi julkaista, mutta tietämättä nyt, tuntematta nyt ää, täysin tätä taustaa, tässä on pyydetty Kreikan valtiota antamaan asia, dokumentit. Tässä ne on. Ja te ette maininnut tätä. Ja tämä on juuri se, mitä komissio esittää. Tässähän on lukuja, tilastotietoja, joita komissio on pyytänyt. Ja se tekee selväksi, että tämä on laillinen juttu. Ja rahoitus on myönnetty laillisesti juttunahan tässä oli, että luodaan työpaikkoja ja suojellaan ympäristöä. Ja luulenkin, että vetoomuksen esittäjä vain oikein selitti asian tilan. Äh, nyt nimetön vetoomuksen esittäjä on ottanut tämän vetoomuksen esille ja uskonkin, että nyt kun tämä kirje on luettu, tämä virtuomus pitäisi sulkea ja saattaa päätöksiä, ja komission ei enää pitäisi seurata tätä. Tässä on kysymys työpaikoista. Maksua ei ole saattu, ja me olemme kriisitilanteessa, ja tässä tulee sellainen yhtiö, että, joka tarjoaa työpaikkoja, ja aiommeko vetomusvaliokunta olla tämän yhtiön tiellä, ei tätä pitäisi pitää auki, koska tässä on toivottu se pyydetty tieto, komissiolle ja teillä on myös tämä tieto. Brevemente, señor presidente. Puheenjohtaja, niin kuin äsken saimme kuulla komission suulla, jos komissiolla ei kerran ole mitään kantaa, ei puolesta eikä vastaan tässä asiassa, olisin samalla linna kuin herra Mavrovaattis. Ne asiakirjat ja kommentit, jotka olemme saaneet käyttää, näyttäneet ovat sen suuntaisia, että vetomus olisi syytä sulkea. Proszę Państwa, ja zwracam się do autorów No, hyvät naiset ja herrat, haluaisin puhutella vetomuksen esittäjiä. Tehän juuri kuulitte, mitä komission edustaja sanoi. Nyt hän sanoi, että hän odottaa lisätietoa. Ja te kuulitte myös Kreikan edustajan mielipiteen Herman Brunatisin suulla, joka on sitä mieltä, että Euroopan komissio on saanut kaikki äh, tarvittavan tiedon, että asia pitäisi lopettaa päättää. Ja täällä on myös todettu, muutkin on todennut, joku muukin on todennut, että tämä äh, juttu, asia pitäisi päättää. Haluaisin kuulla teidän kantanne siltä pohjalta, mitä komissio on täällä lausunut ja kaksi eh, parlamentin jäsentä on esit, ovat esittäneet. Voitteko esitellä oman kantanne meille? Ne to. μόνο Ainoa seikka, jonka haluan lisätä työntekijöiden puolesta, Nikos Krisoksessa on se, että olen samaa mieltä herra Mavro Matteksin kanssa. Tämä asia pitäisi saada päätökseen, koska jos ei niin käy, niin lisää ongelmia vain syntyy. Ja äh, tämä aiheuttaa ongelmia meille ja perheillemme. Ajat ovat kovat. Ja vielä yksi seikka, ympäristökysymys, johon ja viittaa on asia, joka myöskin vaikuttaa meihin. En tiedä, missä vetomuksen esittäjä asuu, mutta me asumme siellä ja tunnemme tilanteen. Kiitokset siitä, että kuuntelitte meitä ja toivon mukaan tämä asia saa myönteisen ratkaisun meille kaikille. Zatem, żeby zamknąć, to, ja, to, to zamykamy. No, jos kaikki kannattavat tämän asian päättämistä, niin me äh, suljemme tämän laatikon. Herra Mavrovaatis. No, kiitoksia. En nyt halua päättää tätä ö, mietintöä noin niin kuin ilman jälkiä. Minä vain sanoin, että komission ei pitäisi enää jatkaa tämän asian tutkimista. Meillä on tarvittava tieto, Kreikan valtio on toimittanut tarvitut tiedot, joita pyydettiinkin komissiosta, joka nyt perustelee Tämä, kyllä tätä vaatimusta voidaan edelleenkin käsitellä tässä valiokunnassa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että komission pitäisi vielä tutkia asiaa. Komission pitäisi lopettaa oma käsittelynsä tältä osin. Dobrze, więc w takim razie... No, sitten ja siinä tapauksessa semminkin, kun herra Mauromatis on täsmentänyt kantaansa. Me jätämme tämän vetomuksen edelleen avoimeksi ja sitten jää nähtäväksi, miten tilanne kehittyy. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Me pitäisi jatkaa työtä. Please sit down. Pyydän teitä kaikkia istuutumaan, koska emme pysty jatkamaan muuten työtämme. No what happened? It's now your Mr. Gabon's case. Yes, yes, but... Yeah, I know. These are, these are all Spanish people coming in for the next, for this pharmaceutical position. Sure, ma'am. Thank you.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 Kiitokset siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden antaa vetomuksen. Tämä on toinen vetomukseni. Ja ensimmäinen vetomus julistettiin sellaiseksi, että sitä ei voida ottaa vastaan. Ja se henkilö, joka tämän jätti minun kanssani tuolloin, sanoi, että hän aikoo Äh, sytyttää itsensä tulee parlamentin, Puolan parlamentin edessä 4. kesäkuuta. Minä olen puolalainen maanviljelijä, olen myöskin äh, Puolan karjankasvattaja maatalousliiton puheenjohtaja ja mielestämme meillä on täysin totalitaariset viranomaiset maassa, Tämä on hyvin vakava asia, koska äh, tämä koskettaa myös sitä, kuinka meille annetaan takaisin äh, ne äh, maa-alueet, jotka meiltä on laittomasti viety pois kommunistihallinnon toimesta. Minä olen joutunut rangaistuksi kahdesti, en ole saanut tukia ja äh, luomuviljely niin ei ole onnistunut. Se on ollut vaikeaa kaikkien, kaikkien todistusten takia ja toisekseen kun olin Strasbourgin ihmisoikeustiemistoimessa, niin minut tuomittiin neljäksi kuukaudeksi vankilaan ja mielestäni mielestäni minua on todella vainottu ja sorrettu, kuten kaikkia niitä, jotka ovat meidän kansalaisjärjestelmän jäseniä. Tällä vetomuksella haluaisin kiinnittää huomioon kahteen seikkaan mitä tulee tilanteeseen Puolassa ja yksityiseen omistamiseen ja myöskin siihen, että henkilöä voidaan haastaa tuomioistuimen useasti monesta yhdestä rikoksesta. Ja äh, tämä osoittaa, millä tavalla äh, maassamme rikosoikeus toimii tässä tapauksessa, koska en voi nyt oikaista äh, minun rikostani, sillä, äh, sitä, sillä laki vaatii, että on sovittava äh, rikoksen uhrin kanssa, koska en kuitenkaan voi tehdä sitä puolen lainsäädännön mukaisesti. Ja minulta on viety pois kaikki sellaiset menettelytavalliset oikeudet ja lait, joita Puolassa voisi olla, mutta en halua nyt tästä asiasta. Voisitteko selittää tämän ongelman, mikä tähän vetomukseen liittyy. Me haluamme auttaa teitä, mutta voitteko keskittyä tähän asiaan? Niin, haluaisin saada suorat e, tukeni. Minulla on luomutila ja neljä tarkastusta ovat tuoneet minun tilalleni myönteisen päätöksen. Tämä on ensimmäinen seikka. Ja toinen äh, seikka on sitten artiklan 16 rikkominen EU-perustamissopimuksessa ja erityisesti kohtien 1 ja 2, ähm, mitä tulee puolen hallitukseen. Hyvät naiset ja herrat, meidän menettelytapojemme mukaan vetomuksen esittäjä on käyttänyt puheenvuoronsa ja nyt pyytäisin Euroopan komission äh, edustajaa äh, esittämään komission kannan. Sen jälkeen jatkamme keskustelua. Komission edustaja Herra Istan Varish. Mr. Chairman. Puheenjohtaja, herra Gavronski. Olen Istan Varius. Olen työskentelen Euroopan komissiossa maatalouspääosastossa, maatalous, maatalouden kehityspääosastossa. Ja todellakin olen lukenut vetoomuksenne huolellisesti. Ja ensinnäkin haluaisin kertoa teille että oikeudellinen kehys, jossa Euroopan unioni toimii, ei sisällä mahdollisuutta toimiin tai toimivaltuutta Euroopan komissiolle asioissa, jotka liittyvät rikostutkintaan ja rikosprosesseihin jossakin jäsenvaltioissa. Niin ikään Meillä ei ole toimivaltaa varmistaa suojaa teidän perheellenne tai välttää yleisiä syytteitä syrjinnästä, äh, mitä tulee aikaisempiin totalitaarisiin valtioihin, niin kuin Puolan kohdalla oli asianlaita. Mutta haluan lisätä todellakin minä ilmaisen kantani teidän jutussanne, kun te pyydätte suoraa tukea, joka todellakin, mikä todellakin on sellainen asia, joka kuuluu Euroopan yhteisöille ensinnäkin, jotta ymmärtäisitte, sen, millä tavalla näitä varoja hallinnoidaan, joita te olette hakenut. No, viime kädessä te haitta Euroopan veromaksajien varoja, rahoja, mutta sopimus jäsenvaltioiden kanssa tehtiin niin sanotusta jaetusta hallinnoinnista Euroopan maatalousvaroissa. Tämä tarkoittaa sitä, että, että rahoja hallinnoida ja hakemuksia hallinnoidaan näin ollen jäsenvaltioiden tasolla. Euroopan komissio vastaa selvit sen koko järjestelmän yleiskuvan luomisesta ja sen valvonnasta jäsenvaltioissa niin sanotuissa tilien selvityspuitteissa. Ja tämän me olemme tehneet Puolassa ja ymmärtääkseni te viititte, viittasitte vetomuksessanne vuoteen 2004. Niinpä. No näiden hakemus, hakemusten hallinnointi hoidetaan tällä tavalla ja maksujen äh, sitten äh, maksu, to, on delegoitu tälle jaetulle hallinno, tässä jaetussa hallinnoinnissa jäsenvaltioille. Näin ollen ainoastaan jäsenvaltiot ovat vastuussa yksittäisten tapausten päättämisestä, niin kuten esimerkiksi teidän niin Euroopan komissio siis ei puutu tällä tavalla tähän yleiseen, siis yleisellä tasolla näihin päätöksiin, päätöksiin yksittäisessä tapauksessa Totta kai päätös on tehty Euroopan lainsäädännön pohjalta, Euroopan oikeuden pohjalta ja teillähän on mahdollisuus tehdä vetoomus tätä kansallisallinnon päätöstä vastaan ja mennä tuomioistuimen pakeille. Siis Puolan tuomioistuin sitten joutuu päättämään eurooppa oikeuden pohjalta samalla tavalla kuin Eurooppa-oikeutta sovelletaan missä tahansa jäsenvaltiossa. Olen valmis vastaamaan kysymykseenne, mitä tulee näihin ehtoihin ja edellytyksiin, joista haluatte tietää, kuka on, on viljelijä kirjallisen määritelmän mukaan. Kiitos. No, E, sitten Euroopan komission edustaja sanoi, että komissio ei ole riittävän toimivaltainen puuttuakseen tällaisen tapaukseen, mutta meidän valiokuntamme, valiokuntamme toimivaltuus on laajempi. Ja kun me puhumme epäreilusta varojen jaosta Puolassa tietyissä tapauksissa, niin meidän valiokuntamme sitten sai mahdollisuuden muistuttaa paikallishallintoa niistä mahdollisu- ja paikallishallinto sitten toimi niin kuin oli vaatti. Ja nyt annan puheenvuoron herra Wojciechowskille ja haluan teidän todellakin keskustelevan äh, tästä, tai puhuvan tästä asiasta. Ehkä te voitte esittää myös omat ehdotuksenne sen suhteen, mitä me voisimme tehdä tässä tapauksessa. Tehän olette juristi. Näin ollen olen varma, että äh, te olette tutustunut Euroopan oikeuteen ja Olkaa hyvä, herra Panie przewodniczący, za przyjęcie tej petycji do Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että otitte vastaan tämän vetomuksen ja annoitte minulle puheenvuoron. Minä olen toisen valiokunnan jäsen, niin että ehkä ette tunne minua. Olen jäsen maatalousvaliokunnassa ja olen käsitellyt tätä herra Gavrovskin asiaa Puolassa, koska hän otti minun yhteyttä pyyntönsä kerran. Mielestäni tämä asia on nyt seuraavanlainen, että mitä tulee suoraan tukeen, niin se on hyvin tärkeä asia, mutta äh, se voidaan varmasti ratkaista äh, yhdessä EU-toimielinten kanssa. Mutta uskon, että Herran Gavroskin tapaus on hyvin tärkeä ja vakava myös, niin ei kysymys ole siitä, että pyydämme teitä tulemaan tähän asian mukaan tuomioistuin asiaan, koska tietysti tuomioistuin on riippumaton, se päätöstä on odoteltava, mutta kysymys on kaksinkertaisesta vainosta ja sorrosta. Hän on maanviljelijä ja ensiksikin häntä syytetty syytettiin siitä, että hän on saanut väärällä tavalla maksuja. Häntä rangaistiin kahdesti. Ensiksi nämä maksut otettiin häneltä pois ja tämä on hyvin huomattava summa, joka tässä on kysymyksessä jo joidenkin vuosien ajalta häneltä vietiin nämä maksut pois. Ja tämä oli ensimmäinen syyte. Ja toinen syyte liittyi siihen, että häntä syytettiin siitä, että hän sai maksut ja sit sitten toimi EU-ta haittavalla tavalla. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan tätä virallista luetteloa syytöksistä, niin Euroopan unionihan on lueteltu yhdeksi uhriksi, herra Gavronskin toimien uhriksi noissa rikosoikeudellisissa menettelyissä jokainen henkilö, jota epäillään tietystä rikoksesta, niin hänellä on oikeus tavata uhrinsa ja yrittää tätä tilannetta korjata uhrin kanssa. Esimerkiksi voidaan ajatella, että syytetty henkilö jos hänet todetaan syyttömäksi rikokseen, niin ehkäpä silloin lop, rangaistusta voidaan lievittää ja niin poispäin, mutta juuri tässä nimenomaisessa tapauksessa Euroopan unionia pidetään yhtenä uhreista, ja hänpä tahtoisikin tavata Euroopan unionin edustajan. Ja äh, juuri tuolla äh, Puolassa tuomioistuimessa hän halusi myöskin tavata uhrin ja se ei ollut mahdollista siellä, ei tiedetty miten pitäisi, ei tiedetty, miten pitäisi käsitellä ja tämä on aika surullista, koska minä olin mukana aikoinaan myöskin Puolan laitoksen toiminnassa ja tiedän, että juuri tässä tapauksessa päätös ei ollut oikeanlainen. Ihminen joutui vankilaan neljäksi kuukaudeksi, tai se siis syytet joutui neljäksi kuukaudeksi vankilaan, ja tästä on varmasti moninkin kollegoiden kanssa keskusteltu eri jäsenvaltioista. Ja Kukaan ei ole tähän päivään mennessä kuullut samankaltaisesta tapauksesta, tapauksesta, jossa maanviljelijä ja ö, Puolassa itse asiassa herra Gavronski ei ole ainoa laatuaan, siis tapaus, jossa maanviljelijää syytetään siitä, että hän on saanut maksuja ö, riittämättömällä tavalla ja tästä syystä heidät on laitettu vankilaan. Mielestäni Euroopan komission pitäisi tässä reagoida ja lopuksi tämä tapaus itsessään, herra Gavronskin tapaus, josta uskoakseni, ja te tietysti puheenjohtajana päätätte, mutta mietin tässä nyt sitä, mitä komissio voisi tehdä herra Gavroskille vähintään. Uskon, että he voisivat lähettää kirjeen Puolan hallitukselle, jotta taataisiin se, että, että, että nämä ää, ää, että näissä menettelyissä toimitaan poikkeuksellisella tavalla ja että Euroopan komissio voi menettelyä valvoa. Toivon, että tämä suojelu, jos nyt näin voidaan sanoa, niin toivon, että se auttaisi herra Gavronskia juuri tässä tapauksessa. Tiedän, että tätä käytäntöä on käytetty aikaisemminkin ja uskon, että tällainen komission lähettämä viesti ei millään lailla haittaisi Puolan tuomioistuimen riippumattomuutta, vaan se vain todistaisi, että Euroopan komissio todella näkee tämän ongelman, pitää sitä tärkeänä ja on päättänyt seurata näitä menettelyjä. Ja lopuksi sitten nämä kaksinkertaiset syytteet. Haluaisin kysyä komission haluaisin kysyä teiltä, anteeksi puheenkorja, että lähettäisitte kirjeen aiheesta Puolan hallitukselle ja Euroopan komissiolle samanaikaisesti, jotta voitaisiin välttää se, että mitään tällaista äh, liiallista äh, vainoamista esiintyy, koska uskon, että jos jotain äh, rahoituksellisia rangaistuksia onkin ollut, niin rikosoikeudellisia <clears throat> rangaistuksia ei pitäisi tällaisissa kaksoisrikos olla. Mielestäni tämä kaksinkertainen kaksoisrangaistavuusasia on asia, joka pitäisi hoitaa. Tässä kaikki tältä erää tämän tapauksen osalta. Minä uskon, että nyt teidän päätöksenne vetomusvaliokunnassa on ratkaiseva. Haluatteko ottaa yhteyttä Puolan hallitukseen suoriin maksatuksiin liittyvän päätöksen tarkastamiseksi olisi varmasti hyvin tärkeää, mutta kaikkein tärkein seikka on juuri tämä kaksoisrangaistus. Ja myöskin Euroopan unionissa olevan edustustoon voitaisiin ottaa yhteyttä. Tiedän, että tämä on aivan uusi asia äh, rikosoikeudellisessa menettelyssä Puolassa, koska hyvin useinhan meillä EU on ikään kuin uhrina jos näin voidaan sanoa, ja kuinka sitten EUta pitäisi tämmöisissä rikosoikeudellisissa menettelyissä edustaa. Ehkä pitäisi saada tähän myöskin vastaus. Ehkäpä voisitte keskustella vaikkapa äh, oikeusasiain äh, valiokunnan äh, kanssa tästä siis kaksi kysymystä. Ja Puolan hallitusta pitäisi myöskin lähestyä, jotta tätä oikeuskäsittelyä voitaisiin seurata ja myöskin lähettää kirja Puolan hallitukselle ja myöskin Euroopan komissiolle, jotta voitaisiin miettiä tätä kaksoisrangaistusasiaa. Kiitoksia. <clears throat> Ehkä voimme toimia seuraavasti. Todellakin voimme lähettää kirjeen Puolan hallitukselle ei nyt tuomioistuimen puolen hallitukselle, puolen viranomaisille. Ja te ehdotitte myös, että lähetettäisiin myös tästä tietoa Euroopan komissiolle tästä asiasta, eli Euroopan unionin edustuksesta ja tuomioistuin oikeusjutusta tässä tällä, tavalla. Ehkä sitten vielä kaksoisrangaistavuudesta. Herra Wojciechowski tulee ottamaan yhteyttä meille myöhemmin, jotta saadaan mahdollisimman selkeä muotoilu tähän kirjeeseen. Sitten lähetetään kirje. Ehkäpä välittömästi tämän kokouksen jälkeen, joko tänään tai huomenna, huomenna voimme sitten tavata sihteeristön kanssa ja huolehtia siitä, että saadaan nämä kirjat kirjoitettua adekvaatilla tavalla sekä puolen hallituksille komissiolle että Euroopan komissiolle. No niin, vetomus jää avoimeksi ja kirjeet lähetetään. Ja tämän päivän osalta tämä jää tähän ja olemme yhteydessä teihin Wojciechowski no ja myös vetomuksen esittäjään. Ja näin ollen siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sen suhteen, mitä sanoimme alussa, me palaamme. Meidän täytyy nyt, nyt toimia vähän joutuisammin. Nyt on kohta numero 10. Aikaa ei paljonkaan ole. Tämä on Gatesheadin ja Newcastlea koskeva juttu. Five minutes, yes, thank please, you, maximum, or, or less. Or thank you very much. less. Uh, I would... Viisi minuuttia korkein. By... Uh, Kiitos. Aluksi haluaisin sanoa, että olin todella uh, kiitollinen ja myöskin alueella elävät äh, ihmiset olivat siitä vierailusta, jonka te teitte tuohon paikkaan, tuohon kohteeseen. Ja he varmastikin arvostivat valtavasti sitä, että Euroopan parlamentti kuuntelee meitä, kun taas paikallisviranomaiset johdonmukaisesti eivät olleet onnistuneet kuuntelemaan, niin että tätä arvostettiin suuresti. Se varmastikin heijastelee sitä seikkaa, että Euroopan parlamentin ja kansalaisten välillä voi olla todellinen Äh, side. Olen iloinen tästä äh, äh, raportista, jonka tämän vierailun jälkeen on laadittu ja mitä tulee näihin suosituksiin, joita siinä on, ne ovat myöskin hyviä, mutta ehdottaisin kuitenkin, että tässä on erityisesti yksi seikka, jota voitaisiin vahvistaa. Mitä tulee kohtaan kaksi ja siinä olevaan suositukseen, niin siinä todetaan, että ympäristövirasto pitäisi saada, antaa tietoa tämän kohteen ympäristöongelmista ja jäteongelmista. No, yksi ongelmista tällä alueella on juuri pohjavesi ja olisi hyvä, että erityisesti juuri puhuttaisiin myöskin tämän pohjaveden hallinnoinnin ongelmista, koska jos tämä menee pieleen ja sitten tämä todella on tunnustettu yhdeksi selkeäksi ongelmakohdaksi, niin se on huomattavan tärkeää. Tämän vierailun jälkeen kohteessa helmikuun lopussa tehtiin toinen arvio. Kysymys oli tällainen vesitaloudellinen riskiarviointi ja siinä otetaan esille useita seikkoja, jotka liittyvät juuri tähän ähm, pohjaveteen ja haluaisin, että te saisitte tästä asiasta kopion ennen kuin päätän, mitä tässä asiassa pitäisi tehdä, koska tässä äh, katsauksessa tulee esille jotakin uusia seikkoja, jotka ehkä valiokunnan pitäisi ottaa huomioon. Kiitos. Ja proponuję, że weźmiemy pod uwagę sugestie pani Piany. No niin, hyvät naiset ja herrat, meidän pitäisi ottaa Rova Hallin ehdotus huomioon ja palata tähän asiaan seuraavassa kokouksessamme. Voitteko silloin toimittaa nämä asiakirjat, jotka, jotka mainitsitte? Kiitoksia. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, siirrymme kohtaan 16, joka on useitakin vetoomuksia, jotka koskevat lääkeainepalveluja sanan laajemmassa merkityksessä – Täällä on useitakin vetomuksen esittäjiä, mutta koska meidän täytyy päättää keskustelua 20 minuutin päästä, niin kuinka moni teistä haluaa käyttää puheenvuoron? Przepraszam, bo ja tu mam spis, kto chciał... No, anteeksi, täällä on useitakin mahdollisia puhujia, mutta koska täällä on seitsemän ihmistä, jotka, haluaa, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, niin korkeintaan kaksi minuuttia per henkilö on teidän puheaika. Havio Kiriman kaksi minuuttia ja sitten Martinis Rei. Kaksi minuuttia takaisin. Kullekin kaksi minuuttia. Javier Klimenkrau aloittaa kaksi minuuttia. Agradecer al, al... Kiitos. Haluan ensin esittää kiitokset kutsusta saada olla täällä läsnä. Valensian ryhmän vetomuksessa pyydetään Euroopan parlamenttia päättämään rikkomusmenettely, joka kohdistuu Espanjan apteekkijärjestelmän kohtaan. Toivoisin, että tästä käynnistettäisiin myöskin mahdollisimman laaja keskustelu ja että myöskin Euroopan parlamentin eh, jäsenet pyrkisivät panostamaan kansalaisten asiaan. Näyttäisi eh, siltä, niin minä kuvittelen, että minulla on viisi aikaa, täytyy puhua nyt nopeammin. <clears throat> Näyttäisi siltä, että komissio eh, näkee vapaan apteekijärjestelmän mallina, jota pitää käyttää joka puolella. Ja nyt kuitenkin on käynnistetty rikkomusmenettely. Se on aika outoa, koska kun äh, palveludirektiiviä tutkittiin erityisesti haptekki-palveluiden osalta, <clears throat> rikkeitä ei äh, todettu. Ja samoin äh, tällainen rikosmenettely on törmäyskurssilla sen periaatteen kanssa, joka ei halua harmonisoida apteekkipalveluja. Ja niin kuin tiedätte, vapauttamisen myötä suuret kaupalliset apteekkiketjut valtaisivat alaa ja se voisi vaikeuttaa terveyspalveluita. Me olemme tehneet tutkimuksen apteekeista koko Euroopan alueella ja johtopäätös, jonka tästä voi tehdä, on se, että ne maat, joissa vapaa järjestelmä on käytössä ja jossa yritykset saavat apteekki luvan johtaa tilanteeseen, jossa toiminta on etäällä kansalaisesta. 99 prosenttia Espanjan kansalaisista, mukaan lukien myöskin matkailijat, saavat apteekkipalveluita – ja se on mahdollista jopa jalan, eli viiden minuutin päässä on löydettävissä apteekki ympäri Espanjaa. Sen sijaan taas vapautetun järjestelmän puitteissa apteekit ovat hyvin etäällä kuluttajista, käyttäjistä ja varsinkin vanhemmasta väestä, jopa kilometrien päässä. Toivon, että keskustelu avataan ja nimenomaan sillä tavoin, että Euroopan unionin kansalaisten edut otetaan tässä keskustelussa huomioon. Martin Rey. Seuraava kaksi minuuttia. Um, I represent the consumer... Martin Rey, minä edustan Espanjan kuluttajan suojan yhdistystä ja joka kerta kun olemme tehneet olemassa olevaan markkinaan joitakin muutoksia, niin vaikutukset ovat negatiivisia, mutta tällä hetkellä ei ainakaan ole mitään myönteistä odotettavissa, mitä tulee juuri julkishallintoon, niin tältä osin se on hyvin selkeästi apteekkareiden hallinnoimana ja kysymys on vain siitä, että pyritään harmonisoimaan tilannetta. Kuluttajat tarvitsevat valinnanvapautta eh, ja lisää valinnanvaraa. Ja me haluamme nyt tietää, kuka tässä muutoksessa olisi voittajana. Ehkäpä suuret yritykset, suuret yritykset, jotka voivat eh, eh, kilpailumenettelyiden jälkeen riittävän varakkaita toimijakseen ja pienet joutuvat pois markkinoilta tai sitten ne ovat suurten nielaisemiksi. Ja kun ajatellaan äh, tässä määrin tapahtuvaa palveluiden vapauttamista, että meillä on todella äh, paljon äh, sellaista julkista monopolistista järjestelmää, jota voidaan verrata yksityisen puolen monopolijärjestelmiin, niin että me Haluamme todella, että kuluttajilla on valinnanvapaus ja että he voivat olla lähellä niitä paikkoja, eh, eikä heidän tarvitse mennä kauppakeskuksiin tai niin poispäin, koska ähm, äh, on muistettava, että Euroopassa väestö vanhenee hyvin nopeasti ja monet eivät pääse näihin kaukaisiin paikkoihin ja näin tapahtuu monissa Euroopan maissa. Minä suosittaisin siis lopuksi, että näitä äh, palveluissa muualla tehtyjä virheitä ei pitäisi toteuttaa myös Espanjassa. Pan Dolores Boch Alos, dvi minuutti. Kiitoksia. Dolores Boch Alos, kaksi minuuttia. Como representante... Edustan äh, Valensian äh, alueen potilasjärjestöä ja haluan äh, tukea tämänhetkistä järjestelmää seuraavista syistä. Esimerkiksi reumapotilailla äh, on kroonisia oireita ja siksi heidän on jatkuvasti äh, päästävä helposti äh, lääkkeiden piiriin. Se, että apteekki sijaitsee omassa korttelissa, on tärkeää jo kontaktinkin kannalta. Muutoin voi joutua tilanteeseen, jossa joutuu käyttämään autoa tai, tai bussia ja matka kestää kauemmin. Myöskin tämä hetkinen apteekkien toiminta perustuu päivittäisessä kauppaan. Totta on, että saamme kolme kertaa vuodessa koulutusta ja myöskin valvontaa harjoitetaan jatkuvasti. Lääkkeet ja, ja, ja myöskin potilaat saavat paremman kohtelun tutun apteekkarin toimista ja mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää. Nyt uudet säännöt olisivat mukaan monimutkaisemman järjestelmän. Ajatellaan nyt esimerkiksi gynekologisia toimia ja, ja muita tilanteita, jossa esimerkiksi lääkkeiden saatavuus on helpompi taata paikan päällä. Ajatellaan esimerkiksi kortisonilääkkeitä ja muita jos lähdemme tälle tielle, joudumme monimutkaisempaan tilanteeseen, koska esimerkiksi lääkärikäyntiä joudutaan tekemään enemmän kuin tämänhetkisen järjestelmän puitteissa. Myöskin tämänhetkisen järjestelmän mukaisesti henkilökunta on pätevää ja he pystyvät myöskin tarjoamaan psykologista tukea potilaille ja asiakkaille. Wilkins, kaksi minuuttia. Edustan... Can you sit down? Anteeksi, voitteko istua? Voitteko istuutua? Sorry, can you sit down? Voitteko istuutua? Proszę bardzo, pani Deborah Wilkins. Olkaa hyvä, jatkakaa. Hyvää huomenta. Edustan brittiasukkaita tuolla alueella. Olen tukemasta tätä lääkeainevetomusta. Monet viljelijät joutuvat äh, pois toiminnasta. Äh, ne paikalliset lääkärit tuntevat he, äh, asiakkaansa edustavat antamaan asianmukaista hoitoa suuret monikansalliset yritykset tunkevat markkinoille ja tunkevat nämä pienet yritykset pois. Tässä poli- henkilökohtainen kontakti katoaa, mutta ennen kaikkea maaseudulla, missä voittoja ei voida tehdä, niin eh, nämä palvelut katoavat. Ja eh, UKssa eh, tuottajat yleensä keskittyvät sitten pien, pieniin valtakeskuksiin. Ja ei ole, ei ole helppo saada tuota apua asiakkaille. Ja tässä suhteessa Tämä suur, henkilökohtainen suunnan on erittäin tärkeä. Valitettavasti minun, minun mieheni menehtyi vuosi sitten keuhkosyöpään. Joka tapauksessa tämä asenne oli, oli kaukainen ja ei voida laittaa hintalappua ihmisiin, mutta valitettavasti tällainen näkyy ainakin monikansallisten yhtiöiden taseessa. Haluan, haluan, haluamme jatkaa tätä mallia, jota Välimeren alulla on käytetty edelleenkin tässä. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Sitten Ruva Teresa Martin. Buenos días. Arvoisa puheenjohtaja, mikrofoni ei toimi. Euroopan parlamentin vetomusvalikunnan jäsenet, hyvät naiset ja, ja herrat Martin ja Jimenez Espanjasta. Olen äh, apteekkari, apteekin omistaja Espanjasta. Olen tullut tänne puolustamaan sitä, että kaikki jäsenmaat saisivat rakentaa ja järjestää omat farmasiapalvelunsa niin kuin ne parhaiten näkevät ja, ja mikä sopivin tapa kussakin maassa on. 152.2 Euroopan unionin sopimuksesta löytyy sääntö, jossa todetaan, että kansanterveys kuuluu jokaisen jäsenvaltion oman lainsäädännön piiriin. Euroopan unionille ei ole annettu kansanterveyden alalla laajoja toimivaltuuksia. Apteekki on julkista toimintaa harjoittava yritys, jonka tarkoituksena on toimia kansalaisten edun mukaisesti. Me haluamme, että tätä äh, toimintaa harjoitetaan tasapuolisesti. Nyt suunniteltu malli luonnollisesti perustuu siihen, että kaikki kansalaiset pääsevät palveluiden piiriin tasa-arvoisesti. Apteekkien, apteekkien äh, toiminta perustuu äh, lääkkeiden myyntiin. Sen on oltava laadukasta ja tarjottava siis hyvää palvelua kansalaisille. Jokaisen jäsenmaan on siis saatava oman toivensa mukaisesti järjestää kansanterveysjärjestelmä ja, ja sama koskee myöskin apteekkitoimintaa. Apteekkien pitäisi toimia kansalaisten edun mukaisesti eikä Euroopan unionin ylhäältä asetettujen sääntöjen mukaisesti. Me tulemme eh, toimimaan ja toimimme jatkuvasti yhteistyössä Euroopan unionin apteekkarien ja apteekijärjestelmän edustajien kanssa. Kuitenkin uusi eh, suunnitelma eh, ei mielestämme ole hyvä ja se asettaa vakalaudalle myöskin ammattimaisen ja pätevän ammatin harjoittamisen se ei perustu muuhun kuin kaupallisiin äh, etuihin ja niiden tavoitteluun. Me haluamme järkiperäisen ja vapaan järjestelmän, joka kuitenkin ottaa huomioon kansalaisen edut. Jos kerran malli, joka tällä hetkellä on käytössä, toimii hyvin, niin miksi sitä pitäisi lähteä mu- muuttamaan? Dix minuutti. La Farma acude a este comité. Hyvää päivää. La Farma e, yhdistöstä minä edustan täällä ja haluamme tässä puolustaa sellaisia seikkoja, jotka ovat tämän artiklan 43 vastaisia perustamissopimuksia. On muistettava, että itse asiassa tämän käytännön otti käyttöön Espanjassa jo Franco 40-luvulla ja tämä on nyt kuitenkin hallitusten toiminnan myötä jatkunut samantyyppisenä. Nyt on Äh, todella <laughs> muistettava, että tässä äh, valtio voimakkaasti toimii äh, omien etujensa mukaisesti eikä niinkään pyri yleistä terveydentilaa parantamaan. Tämä monasti johtaa siihen, että uusien apteekkien avaamista hankaloitetaan ja tämä ei millään lailla paranna tilannetta. Jos nyt tätä äh, säätelyä äh, tiukennetaan, niin se ei millään lailla auta avoimuutta. Eikä ole mitään julkisterveydellisiä syitä äh, rajoittaa uusien apteekkien avaamista. Euroopassa on oltava mahdollisuus vapaasti harjoittaa apteekkarin ammattia ja myöskin käyttäjän oikeudet täytyy taata ja myöskin Kuluttajan oikeudet täytyy taata, samoin myöskin hyvä lääkkeiden saatavuus on taatava. Mielestämme on hyvin tärkeää, että myöskin palvelut ovat laadukkaita. Jos tulee lisää sääntelyä ja rajoittamista, niin tämä on vaikeata ja Navarrossa. Morales, minuuttia. Kiitos, Morales, kaksi minuuttia. Ya, Buenos días. En el... 94 äh, vuonna itse esitin äh, erässä äh, kylässä apteekin avaamisen pyynnön. kyseisessä paikassa toimii jo seitsemän apteekkia ja siinä yhteydessä Äh, oli kyse lainsäädännöstä kohdasta 99 kautta 78, jossa äh, todettiin, että apteekkeja pitää olla äh, vähintään 500, apteekin pitää sieltä vähintään 500 metrin päässä asukkaista. Ja, ja samassa yhteydessä Myöskin muut henkilöt olivat esittäneet eh, kyseisiä eh, pyyntöjä. Pyrittiin siihen, että eh, saataisiin aikaiseksi tuossakin yhteydessä tasapainoinen ja tasa-arvoinen tilanne. Neljä vuotta tuon jälkeen ja Matsen korkein oikeus totesi, että Kyseessä kylässä saadaan avata apteekki ja siinä sen perusteluosoissa todettiin, että kyse on julkisen palvelun tarjoamisesta kyläläisille. Mutta samanaikaisesti piti kuitenkin taata se, että mitään vääränlaisia etuja ei avautuisi tämän avaamisen yhteydessä. Kuitenkin äh, kyseisessä tapauksessa äh, samat äh, kriteerit kuin äsken esitellyssä Valensian tapauksessa täyttyivät. Kuitenkin Madridin korkeimman oikeuden päätöksen mukaisesti todettiin, että kyseisen paikkaan ei apteekkia voida avata, koska vähimmäismatkakriteeri ei täyty. apteekkarit äh, pyytää äh, siis äh, edelleenkin lupaa saada avata apteekki ja minulta tässä hän perää yli 6500 euron korvausta, koska kyse olisi eh, jonkunlaista rikkomuksesta. Jouduin jopa turvautumaan eh, poliisin apuun, koska tilanne kärjistyi eh, liikaa. No, ja No, meillä todellakaan ei ole enää aikaa. Näin ollen emme voi odottaa, että tämä asia saataisiin tänään päätöksiin. Ja oletettavasti palaamme tähän asiaan takaisin myöhemmin. Sitten vuorossa Euroopan komissio kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja Ihan lyhyesti muistuttaisin tästä tilanteesta, että me aloitimme rikkomusmenettelyn vuonna 2001 ja olemme esittäneet kantamme 2006 ja siinä on kaksi rajoitusta. Yksi rajoitus koskee omistajuutta, toinen sitä apteekin sijaintia. Me olemme tehneet arvion ja olemme tullut, päätyneet siihen tulokseen, että nämä rajoitukset eivät palvele kansanterveyden tavoitteita ja siinä pitäisi olla kuitenkin tietyssä suhteessa kansanterveyden, kansanterveydellisiin tavoitteisiin. Siksi olemme pohtineet, että ne eivät ole sopusoinnussa 34 artiklan kanssa eh, perussopimuksessa, jossa puhutaan sijoittautumisvapaudesta. Me olemme samaa mieltä täysin teidän huolistanne tästä apteekipalvelujen saatavuudesta. Tämä on myös syy siihen, miksi me olemme aloittaneet monenkeskiset keskustelut tästä asiasta ja olemme pitäneet äh, workshoppeja äh, muun muassa lokakuussa, jossa puhuttiin äh, apteekkipalveluiden saatavuudesta. Tätä me teemme tämän rikkomusmenettelyn rinnalla. Ja niin ikään olemme käymässä keskusteluyhteydessä Espanjan hallitukseen tässä asiassa. Näin ollen näitä keskusteluja käydään rikkomusmenettelyn rinnalla voitte käydä meidän kotisivuillamme, josta saatte tietoa, yksityiskohtaista tietoa näistä, näistä workshopeista. Mutta yksi asia, joka kävi, tuli ilmi näissä, on se, että meidän pitäisi yksityiskohtaisemmin selvittää apteekipalvelujen saatavuutta ja maantieteellistä kattavuutta useissakin jäsenvaltioissa, joissa on erityyppisiä järjestelmiä Noin me olemme pyytäneetkin jäsenvaltioiden apteekijärjestöjä toimittamaan tietoa tästä maantieteellisestä kattavuudesta ja useat jäsenvaltiot ovat toimittaneet niitä, me olemme analysoimassa niitä ja, ja, ja ilmeisesti tästä asiasta järjestetään seuraava seminaari tämän vuoden kesäkuussa. Ja olen iloinen vasta- vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. Zapisało się pięciu posłów do głosu. naiset ja herrat, minulla on viisi puheenvuoropyyntöä tällä listalla. Ja, jo voimme antaa teille minuutin äh, kullekin valitettavasti, valitettavasti, mutta pyytäisin jäseniä myös tekemään ehdotuksia ratkaisuksi en nyt haluaisi kuulla mitään yleisiä käsityksiä, vaan haluaisin kuulla ehdotuksia, mitä meidän pitäisi tehdä. Me emme vielä päätä tätä juttua tänään. Me palaamme tähän myöhemminkin. Voisitteko tehdä ehdotuksia siitä, millä tavalla voimme suhtautua tähän asiaan? Herra Sapala, olkaa hyvä minuutti. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Sen perusteella, mitä komissio äsken totesi, niin minun käsittääkseni ratkaisu on löydettävissä. Niin kuin sanottu, rikkomusmenetelty on aloitettu vuonna 2001. Äskeiset tiedot eivät olleet täysin päivitettyjä, niitä pitäisi nyt hieman uudistaa. Jos Euroopan komission tähän mennessä luodun käsityksen mukaisesti kerran joka tapauksessa tilanne on direktiivin vastainen, niin si- sen mukaan mielestäni komissio on tehnyt virheen. Jos tämä virhe voidaan korjata, niin silloin työ vastaa on kiitoksen arvoinen. Pan Iruho, jedna minuta. Kiitoksia. seuraava puhuja minuutin. <clears throat> Sí, yo creo en, en primer lugar que... Kiitos. Ensinnäkin uskon, että että minä tuen sen, että tämä rikkomusmenettely vedettäisiin pois. Ja on hienoa, että komissio ensimmäisenä sitä ehdottaa. Kysymys on sellaisesta menettelytavasta, joka ei voi olla rinnakkainen. Ensin täytyy hoitaa ensimmäinen ja sitten toimia menettelytavan mukaisesti koska tässä ei voi olla mitään tällaisia ristiriitaisuuksia. Kysymys ei ole pelkästään vain siitä, että vapautetaan markkinaa, vaan kysymys on myöskin äh, terveyden alueella tapahtumasta asiasta, joka on paljon suurempi asia kuin pelkkä markkina-asia. Kysymys on siis äh, yleisestä terveydestä, terveydenhuollosta, ja sen takia äh, tästä tulisi laaja vapauttaminen ja on hyvä, jos sitten tuomioistuimessa tämä rikkomusmenettely voittaisi, niin se olisi aivan katastrofaalista. Minä olen tässä kuunnellut tätä Navarran tapausta ja siellä on ikään kuin pyritty tällaisen pseudovapeuttamiseen ja siellä äh, äh, kukaan ei itse asiassa usko, että äh, millään lailla tämä olisi parantanut kansalaisten terveyspalveluita, tämä, kun siellä tällä tavalla menetelty. Kiitoksia, edustaja Puheenjohtaja samalla linjoilla olen herra Iruhon kanssa. Ensinnäkin Euroopan komissiolta pitäisi virallisesti pyytää sitä, että rikkomusmenettelyt keskeytetään, siis Espanja ja muihin valtioihin kohdistuvat. Kyse on laadukkaasta tarjo- palvelusta, jota tarjotaan kaikille kansalaisille. Se, että nyt apteekin harjoittaminen pitäisi vapauttaa, niin kuin kaikille kävi selväksi, kysehän ei ole sinänsä nyt terveysvaliokunnasta täällä Euroopan parlamentissa sellaista ei ole, mutta voisimme kuitenkin ajatella sellaista menettelyä, että esittäisimme esittelisimme ongelman kyseisestä asiasta vastaavalle valiokunnalle kirjemuodossa ja kuuntelisimme heidän kantansa. Kiitoksia, Gutierrez, minuutti. Niin, ymmärrän täydellisesti äh, joidenkin äh, esittäjän vaatimukset ja Silat Realin edustajan äh, tilanne osoittaa, kuinka huonosti tätä asiaa on hoidettu, mutta ei se välttämättä osoita, että järjestelmä on huono. Minä olen sitä mieltä, että vapautuminen ei ole ratkaisu. Monet apteekkarit ovat tässä vähän kuin huijanneet, koska tässä itse asiassa vapauttamisesta hyötyvät vain suuret yrityksessä. Suuret yritykset vain keskittyvät tässä ja ähm, tässä on ta- taisteltu vuosia ja ähm, kysymys on eurooppalaisista jakelijoista, ei pelkästään espanjalaisista, jotka ovat tässä pelissä mukana. Mielestäni Ähm, millään lailla äh, kansanterveyttä voida alistaa äh, markkinoille. Äh, kysymys on kansanterveyspalvelusta ja sillä tavalla tähän ei voida suoraan palveludirektiiviä soveltaa. Ja ähm, lääkeala tässä nyt pyrkii tätä asiaa hoitamaan tällä tavalla. Haluan vain sanoa näin, että tässä ikään kuin pyritään vain pelaamaan suurten yritysten pussiin ja äh, äh, kiitos. Pan Angelakas, jedna minuta. Kiitoksia. Πίσω γιατί είμαι φαρμακοποιός, δεν έχω ανοίξει ποτέ φαρμακείο, δούλεψα στη βιομηχανία. En ole koskaan avannut äh, tällaista toimintaa mutta tällaisen ammatin vapauttaminen eh, on sama tilanne, tässä on sama tilanne valitsee meidän maassani Kreikassa. Ja kaikki liittyy pääomaan. Ja apteekki voi tehdä monta asiaa. Voi, siellä voidaan myös eh, säästää Eh, Euroopan veronmaksajan rahoja tarjoamalla terveyspalveluja. Esitin komissiolle suullisen kysymyksen kolme viikkoa sitten. Hän sanoi, että 2009 konsultaatioita voidaan selvittää silloin, kun jokainen jäsenvaltio toimittaa tiedot siitä, miksi on rajoittavia toimia tämän ammatin suhteen. Ehdotankin, että komissio odottaa, kunnes tämä konsultaatio on saatu päätökseen ennen kuin jatketaan asiassa. Kiitos. Tak, jeżeli... No niin No, uskon, että nämä kaikki <clears throat> puheet, joita olemme kuulleet täällä tänään, selvästikin osoittavat, että me että tätä asiaa ei saa päätöksiin tänään. Selvästikään kaikki Selvästikään kaikki, selvästikään kaikki ei eivät puhunut sitä samasta asiasta, mutta kaikki, mitä olemme kuulleet edustajilta, me esimerkiksi uskon, että voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen vapauttaminen, tämän tietyn markkinasegmentin vapauttaminen tai alan vapauttaminen saattaa olla vaarallista, koska todellakin tietyillä, tietyissä tapauksissa ei voida yksinkertaisesti toivoa, että ongelmat ratkeavat, jos on, on, on suuri markkina-alue ja oikeastaan meidän kansalaisten etujen nimissä on yhtä tärkeää saada myös lähiapteekki ja on Tämä on selvää ja kaikki ymmärtävät sen. Et, ja meillähän on useita uh, mahdollisia uh, asiasta myös päätöslauselmia. Me kyllä lähestymme tässä myös IMKO-valiokuntaa parlamentissa, koska minusta meidän pitäisi, tarvitse myös sisämarkkinavaliokunnan lausunnon. Uskon, että heidän äh, lausuntonsa voisi tukea teidän kantaanne, koska tässä asiassa täytyy vastustaa monopolistisia pyrkimyksiä. Uskonkin, että ensimmäiseksi meidän tehtävä asia edetään auki. Ja toisekseen, kuten jo sanoin, me lähestymme komissiota ja asianomaisia valiokuntia ja yritämme löytää tavan edetä. Rova Kutieres, minuutti. Suhan. Niin, kyllä. Meillä on, yleisö, on, on valiokunta, jossa käsitellään terveysasioita. vähän juuri äänestettiin äh, potilaiden liikkuvuutta käsittelevästä mietinnöstä. Näin toimitaan. Me lähestymme myös lähestymme sisämarkkinavaliokuntaa ja ympäristövaliokuntaa tässä asiassa. Ja tapaamme, äh, äh, jatkamme tätä keskustelua siltä pohjalta. No niin, todellakin toivon, että, että voitte siis olettaa, että että saatte lisää suotuisia äh, näkemyksiä. Me äh, tapaamme jälleen kello 15 ja nyt päätän aamupäiväsession tähän.